Dear colleagues, good afternoon. I would like to... Hyvät kollegat, hyvää huomenta. Haluaisin hyväksyä esityslistan. Vastustaako joku? Ei, sitten se on hyväksytty. Ja toivotan tervetulleeksi Euroopan keskuspankin puheenjohtaja Mario Draghin Euroopan äh, parlamenttiin neljänteen rahapoliittiseen vuoripuheluun tänä vuonna. Edellinen oli 26. syyskuuta ja sitten meillä oli myös keskustelu täysistunnossa viime viikolla pääjohtaja Raagin kanssa ja meillä oli, hyväksyimme mietintömme EKPstä ja tuemme EKPn rahapolitiikkaa ja tunnistimme, että että täytäntöönpanotoimet ovat yhteensopivat äh, sen mandaatin kanssa pitää yllä hintavakautta ja ehkäistä inflaatioriskiä. Äh, samanaikaisesti rahapolitiikan äh, tuen täytyy yhdistyä muihin toimiin, kuten esimerkiksi rakenneuudistukset, jotka ovat sosiaalisesti tasapainoiset ja kasvuystävällistä finanssipolitiikkaa. Viimeisen vuoropuheen jälkeen EKPn eh, e toimet ovat pysyneet samoina. Eh, tuetaan eh, talouden elpymistä, jonka on tarkoitus edetä maltillisesti, mutta vakaasti. Ja pääjohtaja Draghi eh, vakuutti, että 80 miljardin euron ostojen olisi tarkoitus jatkoa maaliskuuhun 2017 mennessä tai sen jälkeenkin, jos tarvitaan. Siksipä kovasti odotetaan eh, seuraavan mm, hallintoneuvoston kokouksen eh, päätöstä joulukuussa, jossa pitäisi päättää eh, mahdollisista osto-ohjelman jatkamisesta vuoden kaksi, maaliskuun 2017 jälkeenkin. Pääjohtaja Draghi aikoo kertoa talous- ja rahapolitiikan kehityksestä. Hän tulee myös puhumaan kahdesta aiheesta, jotka koordinaattorit valitsivat, nimittäin negatiivisten korkojen vaikutus eh, pankkien eh, pankkien toimintaan ja pääjohtaja Draghi tulee myös erityisesti keskustelemaan Brexitin taloudellisesti ja rahoituspoliittisista vaikutuksista. Meillä on nyt hyvin paljon keskusteltavaa. Odotamme kovasti teidän puheenvuoronne. Pääjohtaja Draghi, annan teille puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat talous- ja rahasiain valiokunnan äh, jäsenet. Hyvät naiset ja herrat, olen iloinen voidessani olla taas täällä Euroopan parlamentissa vain viikko sen jälkeen, kun kävimme täysistuntokeskustelun Euroopan keskuspankin toiminnasta vuonna 2015. Tämä tulee olemaan minun viimeinen vierailuni täällä tänä vuonna, joten tämä on hyvä hetki pohtia tulevia haasteita. Vuonna 2016 euroalueen talous oli kestävä huolimatta epävarmuuksista, jotka johtuivat taloudellisesta ja poliittisesta ympäristöstä. Äh, inflaatio on hitaasti kasvanut ja Euroopan keskuspankin rahapoliittinen stimulointi on ollut tärkeä tekijä tässä elpymisessä. Tämänpäiväisessä kommenteissani keskistyn pää, ensin tuleviin haasteisiin maailmanlaajuisesti ja euroalueella. Ja sitten tämän valiokunnan pyynnöstä tulen keskustelemaan vielä epävarmoista Brexitin vaikutuksista ja sen merkityksestä sisämarkkinoiden näkökulmasta. Maailmantalouden tulisi jatkaa elpymistä, vaikka kasvu tulee olemaan hitaampaa kuin ennen kriisiä. Maailmantanous osoittaa kestävyyttä, mutta sillä on edessään myös merkittäviä poliittisia ja taloudellisia epävarmuustekijöitä. Tässä yhteydessä yksi tärkeimmistä viesteistä vuoden 2016 Maailmanpankin ja valuuttarahaston vuosi kokouksesta oli se, että rahapolitiikka ei voi olla ainoa tapa toimia. Se ei voi luoda kestävää ja tasapainoista kasvua yksin. Jotta rahapolitiikan tehokkuutta voitaisiin eh, tehostaa, tarvitaan myös finanssi- ja rakennemuutospolitiikkaa, jotta voidaan mm, tehdä kasvusta vahvempaa ja osallistavampaa. Euroalueen talous eh, vahvistuu maltillisesti, mutta vakaasti huolimatta maailmanlaajuisesta taloudellisesta ja poliittisesta epävarmuudesta. Tämä hidas nouseva trendi on todennäköisesti jatkuva ja se johtuu myös meidän rahapoliittista toimenpiteisestä. Erityisesti meidän hyvin alhaiset ohjaus korokomme ja äh, hyvät äh, ehdot kohdennetuissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissamme sekä jatkuvat pääomaostomme ovat äh, johtaneet alhaisempiin lainan hintoihin. Yritykset hyötyvät, kun ne hakevat lainaa pankeilta tai kun ne laskevat liikkeeseen osakkeita ja joukkolainoja. Myös pienemmät yritykset hyötyvät sekä sitä kautta, että lainan hinta on alhaisempi, että sitä kautta, että pankit ovat äh, nyt kyvykkäämpiä antamaan lainaa, kun taas suuryritykset yhä useammin hakevat rahoitusta rahoitusmarkkinoilta. Nämä ehdot tukevat parempaa kulutusta ja suurempaa investointia, ja tämä näkyy siitä, että että lainoja annetaan yhä enemmän kotitalouksille ja yrityksille. Kuitenkin, jos muilla toimilla äh, sitä tuettaisiin, niin rahapolitiikka euroalueella voisi olla tehokkaampaakin. Alhainen tuottavuuden kasvu, vanhat ongelmat pankkisektorilta ja vain rajallinen edistyminen rakenneuudistuksissa ovat asioita, joihin on nopeasti puututtava. Tällä tavoin voitaisiin sulkea tuotantokuilu nopeammin ja lisätä kasvupotentiaalia ja tällä tavoin saataisiin aikaan korkeampaa työllisyyttä. Minä olen tietoinen siitä, että politiikan toimijoiden huomio on nyt siirtynyt muualle Rahoituskriisin jälkeen talous- ja rahaliiton loppuun saattaminen oli Euroopassa keskustelun keskiössä, mutta tämän jälkeen olosuhteet ovat muuttuneet. Tänä päivänä Euroopassa keskitytään enemmän turvallisuuteen. Kummatkin hankkeet vaativat sitä, että Eurooppa on yhtenäinen ja että se toimii yhdessä. Kuitenkaan emme saa unohtaa, että Eurooppa pystyy suojelemaan itseään paremmin, jos sillä on vahva ja kestävä talous. Ja sitä varten talous- ja rahaliiton on voitettava ne heikkoudet, jotka johtuvat siitä, että se ei ole vielä täydellinen. Yksi tärkeä asia, jonka opimme kriisistä, on se, että puoliksi rakennettu talo ei ole vakaa. Se on herkkä. Ja edistystä tarvitaan siis kaikissa mm, niillä aloilla, jotka viiden puheenjohtajan raportissa tunnistetaan. Tällä valiokunnalla on tärkeä rooli, jotta voidaan varmistaa rahoitusalan kestävyys Euroopan unionissa ja saattaa täyttöön päätökseen pankkiunioni. Ja sitä varten tarvitaan selvää edistystä nykyisissä lainsäädäntöasiakirjoissa. Euroopan parlamentilla tulee olemaan myös erittäin tärkeä rooli, kun pannaan yhteisen ohjekirjan lainsäädäntöpilareita päätökseen, eli pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi sekä vakavaraisuusvaatimuspaketti. Sitten. Seuraavaksi käsittelen Brexitin vaikutuksia. Tätä pyysitte minua erityisesti käsittelemään yksityiskohtaisesti. Sekä ajatellen euroaluetta että yhdistyntä kuningaskuntaa sisämarkkinat ovat olleet perustavanlaatuinen etu. Tämä on ollut myönteistä, positiivista summapeliä. Tässä on koottu yhteen Euroopan talouksia ja tätä kautta Euroopan unioni on hyötynyt tehokkuudesta, tehokkuushyödystä ja pystynyt tyydyttämään kysyntää sektorilla, kuten rahoituspalvelualue. Kyky palvella EUn laajuisia toisistaan riippuvaisia markkinoita on menestyksen avaintekijöitä. Sisämarkkinat myös tekevät mahdolliseksi sen, että yritykset pystyvät hyötymään täydentävyydestä jota löytyy eri sijaintipaikkojen kesken EU:ssa osana eurooppalaista arvoketjua. Lisäksi ihmisten vapaa liikkuminen varmistaa sen, että kuka tahansa voi hakea työtä siellä, missä taloudellista toimintaa on erityisesti johtuen muun muassa väestön keskittymisvaikutuksesta. taloudelliset klusterit taas hyötyvät siitä, että pystyvät palkkaamaan työntekijöitä kautta EUn. Yhdistynyt kuningaskunta on hyötynyt vahvoista taloudellisista rahoituksellisista yhteyksistä sisämarkkinoiden kanssa. Itse asiassa yli 40 prosenttia ulkomaalaisesta lisäarvosta, jota tulee Yhdistyneen kuningaskunnan vientiin, on peräisin muusta Euroopan unionista. Sisämarkkinoilla yhdistynyt kuningaskunta on ollut tärkeä keskus, mitä tulee tukkupankki toimintaan. Aivan erityisesti ajatellen yhtä pankkien toimilupaa. Se tarkoittaa sitä, että isossa britanniassa toimivat pankit voivat tällä hetkellä palvella muuta EUta ilman, että niiden täytyy perustaa haaraliikkeitä muihin jäsenvaltioihin ja sama koskee muita jäsenvaltioita ja niiden pankkeja. Tämä merkitsee huomattavia säästöjä, mitä tulee pääomaan ja likviditeettiin. Jos pidemmällä aikavälillä on vaara siitä, että yhdistyneen, talouden, yhdistyneen kuningaskunnan talous on vähemmän avoin, mitä tulee kauppaan, muuttoliikkeeseen tai suoriin ulkomaisiin investointeihin. Tämä kaikki materialisoituisi käytännössä. Sillä olisi kielteisiä vaikutuksia innovaatiolle, kilpailulle ja näin ollen tietenkin tuottavuudelle ja poten, potentiaaliselle tuotannolle. Tällainen kehitys ennen kaikkea haittaisi itse Ison-Britannian taloutta todennäköisemmin se vaikuttaisi jossain määrin kielteisiä vaikutuksia myös muuhun euroalueeseen. Kokonaisvaikutus kuitenkin vaihtelisi maasta toiseen riippuen siitä, minkälaiset kauppasuhteet niillä on yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Tähän mennessä euroalue on kestänyt kansanäänestyksen seurauksen vaikutukset rohkaisevan sitkeästi. Tämä johtuu tietenkin siitä, että keskuspankit ja pankkivalvojat olivat hyvin valmistautuneet molemmin puolin Englannin kanalia. Äänestyksen tulos johti huomattavaan riski välttämiseen markkinoilla, mutta markkinareaktio kuitenkin oli lyhytaikainen ja varallisuushinnat palautuivat ihan muutamien viikkojen kuluessa äänestyksen jälkeen edelleen euroalueen talouden ilmapiiriä kuvaava indikaattori ja ostajien suhdannenäkymiä kuvaava indeksi, jotka laskivat elokuussa, elpymät jälleen syys Lokakuussa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa taloudellinen toimeliaisuus on myös pysynyt aika vahvalla pohjalla, koska ku- kulutus on kasvanut vakaasti. Samanaikaisesti epävarmuus kuitenkin vaikuttaa investointeihin tai näyttää vaikuttaneen investointeihin ja puntaan. Talouden toiminta yhdistyneessä kuningaskunnassa yleisesti ottaen on laskemassa tai sen odotetaan laskevan. On vaikea ennustaa täsmällisesti, minkälaisia taloudellisia vaikutuksia siitä syntyy, kun kuningaskunta vetäytyy pois Euroopan unionista todennäköisesti tämä tulee riippumaan erityisesti ajoituksesta, edistyksestä ja neuvotteluiden lopputuloksesta jotka eivät siis vielä ole alkaneet. Näin ollen on tärkeää saada selkeyttä neuvotteluprosessista heti kuin mahdollista, jotta voidaan vähentää epävarmuutta. Kuitenkin puhun nyt suoraan. Vaikkakin ystävän kuningaskunnan kansanäänestys loi epävarmuutta, mitä tulee maan osallistumiseen sisämarkkinoihin. Sisämarkkinat sinällään eivät voi peruuttaa taaksepäin. On välttämätöntä, että markkinoiden yhtenäisyys ja yhtenäiset säännöt ja niiden täytäntöönpano kaikki säilyy. Tämä tarkoittaa myös sitä, että voi, ei voida mennä taaksepäin, mitä tulee sääntelyyn, valvontaan ja muihin puitteisiin, jotka on luotu pankeille ja rahoitusmarkkinainfrastruktuureille. Tätä kaikkeahan on huomattavasti vahvistettu vuodesta 2008 eteenpäin. Onkin olennaista edelleen vahvistaa ja kehittää sisämarkkinoita. Rahoituspalveluiden alalla olemme edistyneet huomattavalla tavalla. Rahoituspalvelu palvelu sisämarkkinat saavat nyt tukea yhtenäisistä pankkisäännöistä ja on myös yhteinen yhteinen valvonta ja sille laaditut välineet. Euroalueella menimme vielä pidemmälle ja perustimme pankkiunionin. Kuten olen sanonut, me emme ole tämän prosessin loppuvaiheessa. Esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden integraatio niin, että syntyy kunnolliset pääomamarkkinaunionit monimuotoistaisi rahoituslähteitä eurooppalaisille yrityksille. Kun edistetään yksityistä riskinjakoa, tätä kautta voidaan myötävaikuttaa myös vahvemman, vahvemman vaan eurooppalaiseen talouteen. Lopuksi on rohkaisevaa nähdä, miten hiljattaiset mielipidetutkimukset osoittavat, että tukea löytyy Euroopan integraatiolle yhä enemmän sen jälkeen, kun kansanäänestys pidettiin toisin kuin monet odottivat. Samanaikaisesti tästä pitää myös oppia. Pää läksy on se, että Euroopan unionin täytyy saada tuloksia kansalaisten kannalta avaintavoitteissa, jos se haluaa uudelleen pystyä herättämään luottamuksen eurooppalaiseen projektiin. Ja jotta voidaan tarttua epävarmuuden tunteisiin huoleen taloudesta. Eurooppalainen projekti tarvitsee vahvan taloudellisen perustan. Mitä tulee euroalueen talouteen, tämä tarkoittaa sitä, että vahvistetaan tämänhetkistä elpymistä, pyritään säilyttämään rahoitusalan vakaus ja tartutaan jäljellä oleviin heikkouksiin talous- ja rahaliitossa. Kiitän teitä teidän huomiostanne. Nyt odotan tulevaa keskusteluamme. Kiitoksia. Thank you very much, President Draghi. Kiitoksia oikein paljon, pääjohtaja Draghi. Nyt kysymyksiä. Ensimmäinen puhuja on herra Baltz. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ähm, puheenjohtaja Draghi, että olette täällä taas tänään, kun me kävimme äh, viimeis edellistä vuoropuhelua syyskuussa. Minä keskityin tuolloin Brexitin vaikutuksiin ja pitkän aikavälin talouden vaikutuksiin. Olette varmaankin samaa mieltä siitä, että epävarmuus on valloillaan ja nyt me äh, olemme tilanteessa, jossa Italiassa on ensi sunnuntaina tulossa kansanäänestys koskien perustuslakia. Pääministeri Renzi on myöskin yhdistänyt äh, tämän kansanäänestyksen tuloksen omaan kohtalonsa pääministerinä ähm, tilanne ei ole rauhoittavissa, että pankkisektori, tämä on lievästi sanottu, luonnollisesti Italiaa seuraavat hyvin läheltä, eivät vain politiikan laatijat, mutta myöskin talouselämän toimijat, kuten esimerkiksi tämän päivän Financial Timesissa todetaan. Oletteko te huolissanne mahdollisesta vaikutuksesta, joka hävityllä kansanäänestyksellä saattaisi olla Italian pankkisektorin vakauteen? Ja toinen merkittävä kysymys viime viikkoina on varmastikin ollut se, että Donald Trump voitti Yhdysvaltain presidentin vaalit. Epävarmuuden kenttä on kasvanut vielä suuremmaksi ja ennakoimattomuus myöskin. Se no, vaikuttaa kansainväliseen kauppaan, mutta myöskin Euroopan unionin talouteen ja talouden vakauteen. Jaatteko te nämä huolet ja Kuinka talous- ja rahoitusvakaus tästä saattaa kärsiä? Kiitoksia. Kiitoksia. Jos tarkastelemme hiljattaisia tapahtumia, on melkoisen selvää, että geopoliittinen epävarmuus on muuttunut suureksi epävarmuuden lähteeksi tulevia kuukausia ajatellen, mutta kaava, jonka olemme nähneet toteutuvan tähän asti, on sellainen, että on ehkäpä merkittävä äh, lyhyen aikavälin reaktio, joka toteutuu, ja sitten tämän jälkeen reaktiot äh, vaikuvat äh, vaimistuvan. Tämä ensinnäkin saa meidät vetämään sellaisen johtopäätöksen, että markkinat ovat olleet kestävämmät kuin oletettua muutama vuosi sitten ja myöskin äm, talouden välittäjät ovat olleet vahvempia. Kuten ähm, arvioitua, jos seuraamme hintakehitystä, tarkoittaako tämä sitä, että tiedämme mitä keskipitkällä aikavälillä tulee tapahtua? Vastaus on ei. Nämä muutokset kaikki näistä ovat äh, melkoisen syviä ja ne tulevat vaikuttamaan todellisuuteen eivät vain tulevina kuukausina, mutta myöskin tulevina vuosina. Näin on erittäin vaikea juuri tällä hetkellä arvioida tarkalleen, mikä taloudellinen vaikutus niillä tulee olemaan. Mutta tiedämme tiettyjä asioita, jotka meidän tulisi tehdä riippumatta siitä, mitä muualla tapahtuu. Ähm, ennen kaikkea meidän tulisi jatkaa ähm, elvytystä, elpymistä, jotta voisimme vahvistaa ähm, parannukset, joita on tapahtunut työmarkkinoilla, äh, työpaikkojen luomisen alalla. Meillä on useita miljoonia uusia työpaikkoja syntynyt viime vuosien aikana ja meidän pitäisi jatkaa tällä saralla. Ja toiseksi meidän pitää jatkaa sisämarkkinoiden parissa ja jatkaa niiden pohjan vahvistamista, tätä unelmme pohjaa. Kolmannekseen talouden vakaus tulisi säilyttää. Valtavaa edistystä tällä alalla on tapahtunut ja me emme todellakaan halua, että tämä nyt vaarantuisi ja että me joutuisimme palaamaan takaisin taaksepäin, sillä emme saa unohtaa sitä, mikä suuren talouskriisin oppi oli. jatkavien häiriöiden ketju, joka koskeli kaikkea sitä talouden säätelyä, jota oli rajoitettu. Tämä alkoi 2000-luvun alusta ja johti suurteen talouskriisiin, emmekä todellakaan halua tätä toistaa. Siis vahva kasvu, sisämarkkinoiden tukeminen, talouden vakauden tukeminen ja tähän asti saatujen tulosten turvaaminen ja työmarkkinoilla tehtävän työn jatkaminen. Kiitoksia. Euh, Kiitoksia, herra Draghi. Esitin teille kirjallisen kysymyksen Lontoon pörssin ja Deutsche Börsen fuusiosta on tärkeää, että EKP ottaisi tähän kantaa uskoakseni, koska mielestäni tämä Tähän pitää todellakin kiinnittää huomiota. Ja nyt tässä haluaisin palata aiheeseen, jota käsittelimme viime viikolla täysistunnossa. Kollegani Burger Paltz Valts otti sen tässä jälleen esille, nimittäin miten USA-presidentin vaalit vaikuttavat mahdollisesti rahapolitiikkaan ja talouspolitiikkaan yleensä. Viime viikolla te vastasitte, että on vaikea ennakoida täsmällisesti, miten vaalit vaikuttavat mahdollisesti aiheuttavatko ne koron nousua USAssa. Mutta kuitenkin, kun vierailimme Washingtonissa vuosittaisen tapaamisen yhteydessä, oli hämmästyttävää nähdä, että kaikki nousevat taloudet olivat kovasti huolissaan koska jos tällainen koronousu syntyisi USA, miten se vaikuttaisi niihin, eikä ollenkaan tiedetä, miten tämä kor- vaikuttaisi meihin. Tavallaan Eurooppa on hiukan samassa tilanteessa. En usko, että Euroopan talouden tilanne ja sen kestävyys vaikuttaa juurikaan Fedin toimintaan jos se harkitsee koronnousua. Siis kahdella tavalla pyytäisin teitä analysoimaan, miten rahapolitiikka vaikuttaa Euroopan talouteen, jos USAssa korot lähtevät nousuun. Ja toiseksi, Onko teillä Donald Trumpin äh, valinnan jälkeen ollut tilaisuutta keskustella kolleganne herra Bernanken kanssa sääntelyn tulevaisuuden näkymistä rahoitusmarkkinoilla? Pardon, pardon, pardon, pardon. Anteeksi, sanoi puheenjohtaja. Niin, oletteko siis keskustellut herra Bernanken kanssa siitä, miten USA-lainsäädännön edistyminen, kehittyminen ja kun siellä on nyt kyseenalaistettu Dodd-Frank-lainsäädäntöä, siis miten se vaikuttaisi ehkä Eurooppaan? Well, um... No, ensinnäkin huomataanpa, että elpyminen Yhdysvalloissa on toisessa vaiheessa kuin euroalueen elpyminen he ovat huomattavan edistyneempiä tässä. Tässä tilanteessa meidän on katsottava, mitkä tulevat olemaan uuden hallinnon toimet, jotta voidaan arvioida niiden vaikutus korkoasteeseen, mutta ei ole kyse pelkästään koroista, vaan myös rahoitusehdoista, korot, valuuttakurssit ja muut asiat, jotka liittyvät osakemarkkinoihin, joukkovelkakirjoihin ja niiden hintoihin. Meidän on nyt katsottava rahapoliittisessa kokouksessamme joulukuussa. Me tulemme arvioimaan niitä erilaisia vaihtoehtoja, jotka mahdollistaisivat sen, että hallintoneuvosto voisi ylläpitää tämän rahapoliittisen toiminnan tason, jolla voitaisiin varmistaa tämä inflaation taso alle kahden prosentin tai lähellä kahta prosenttia keskipitkällä aikavälillä? Tämä teidän toinen kysymyksenne, siihen vastaus on ei. Ei, meillä ei ole ollut mahdollista suutta keskustella äh, Fedin äh, vastapuoleni kanssa nyt uuden tilanteen äh, arviota äh, tehdä, mutta meillä on pian mahdollisuus katsoa, mikä tulee olemaan uuden hallinnon näkemys sääntelystä, koska Baselin komiteassa tullaan järjestämään äh, kokouksia samoin kokouksessa tulevina kuukausina ja silloin tulemme näkemään, mikä tulee olemaan uuden hallinnon näkemys. Kiitoksia. Thank you, äh, Bert Luke. Kiitoksia Bernd Lucke. Tag, Herr Draghi. Hyvää päivää, herra Draghi. Minä puhun saksaa. Hyvää päivää, herra Draghi. Minä haluaisin esittää teille kysymyksen. Onko, kuuletteko? Niin. Haluaisin esittää teille kysymyksen Corporate Sector Purchase Programmista, EKPn ohjelmasta, joka kesäkuusta 2016 ollut käynnissä. Euroopan keskuspankki on sanonut, että se aikoo julkaista tietoa äh, tästä osto-ohjelmasta, äh, nimittäin äh, viikoittain arvopaperien määrä, joka on näiden kuuden keskuspankin hallussa. Nyt näiden keskuspankkien nettisivuilla kyllä viikoittain lukee sen hetkinen tilanne, mutta edellisten viikkojen tilanne silloin poistuu. Ja Bundesbank on esimerkiksi kieltäytynyt antamaan edellisten viikkojen tietoja näitä historiallisia tietoja. Minä olen meppinä yrittänyt saada nämä tiedot ja kaikki muut kansallista keskuspankkia, jotka osallistuvat tähän, ovat ongelmitta antaneet nämä myöhäisemmät tiedot, mutta mutta Saksan Bundesbank ei ole sitä tehnyt. Voitteko selittää minulle, miksi Saksan Bundesbank ei halua antaa tietoa kiinnostuneille kansalaisille, tietoa, joka on jo ollut julkista? Ja puoltaisitteko sitä, että kaikki keskuspankit EKP-järjestelmässä noudattaisivat samoja avoimuusvaatimuksia niin, että myös Saksan Bundesbank antaa eh, ihmisille mahdollisuuden tarkastaa tietoja, jotka jo olivat julkisia. Thank you. Kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin sanoa yhden asian liittyen eh, tähän corporate-ohjelmaan, joka on ollut melkoisen suuri menestys. Se, että yrityksille annetaan lainoitusta, tämä lainoitus on samalla tasolla tällä hetkellä kuin vuonna 2011, eli sen taso on noussut. Me olemme nyt yhä äm, tietyllä tavalla alhaisella tasolla, mutta tämä taso on noussut jatkuvasti viiden vuoden ajan. Ja, äm, todettua, niin tämän voin sanoa, että tarkastelen asiaa ja annan teille vielä kirjallisen vastauksen, jos haluatte. Voin näin varmistaa, että kaikki on mukana ja myöskin perustelut ja syytöt tälle. Jos saan vielä kysyä, ettekö ehkä periaatteesta kuitenkin ole samaa mieltä kanssani siitä, että kaikkien osallistuvien kansallisten keskuspankkien pitäisi taata sama avoimuuden taso kansalaisia kohtaan ja siksipä myös Bundesbankin pitäisi julkaista sellaisia tietoja, jotka muut keskuspankit julkaisevat ongelmitta tässä olen samaa mieltä, mutta täytyy nähdä ne syyt, miksi näin ei ole tehty. Sitten voisin antaa teille kunnollisen vastauksen kirjallisesti. Arvostaisin sitä kovasti. Kiitoksia. Kiitos Silvi Gular. Ähm, hyvää päivää puheenjohtaja. Minä puhun nyt, nyt Ranskaa. Brexit, aivan kuten äh, Donald Trumpin valinta presidentiksi Yhdysvalloissa ja myöskin kaikki avoimiksi jääneet kysymykset liittyen äh, euroalueen hallintaan, mielestäni äh, herättävät saman kysymyksen, nimittäin euroalueen riippumattomuuden kysymyksen yhteisen ähm, saman valuutan jakavan alueen riippumattomuuden. Meillä on sellaisia instrumentteja, jotka saattaisivat uhata talouden vakautta ja myöskin pankkiemme kannattavuutta ja äm, itsenäisten, äm, itsenäisen pankkisektorin tulevaisuutta euroalueella. Tekeekö EKP näiden kysymysten parissa töitä voisimmeko me käydä teidän yksikköjen kanssa syvempää vuoropuhelua? Onko meillä siis strategista äh, pohdintaa. Usein me näitä teknisiä kysymyksiä käsittelemme, koska ne kiinnostavat meitä, mutta entä nämä strategiset kysymykset riippumattomuuteen liittyen? Niin sitten toinen kysymys, olisiko hyödyksi jonakin hetkenä ähm, neuvoston huomio kiinnittää? Nehän ovat eri valtion päämiehiä joiden on vaikea ajatella kollektiivisempaa puolta, ja eikö meidän pitäisi heidän huomionsa kiinnittää hiukan näihin kysymyksiin jälleen kerran, kuten todettua nyt on erikoisen myrskyisä kansainvälinen tilanne. Kiitos. Thank you. Um... Kiitoksia. Tulevina kuukausina ja tulevissa neuvotteluissa kansanäänestyksen tuloksen jälkeen si- vieläkin suverenisuuskysymykset tulevat esiin, esimerkiksi infrastruktuurijärjestelyissä, selvitysjärjestelyissä, maksujärjestelmissä ja niin edelleen, joten meidän pitää täsmällisesti katsoa myöhemmin kuinka strukturoidaan kaikki nämä kysymykset ja järjestetään ne. Yhden asian pitäisi kuitenkin olla selvä. Meillä on maksujärjestelmä, tällainen äh, paikkapolitiikka, mutta ei markkinainfrastruktuurille, mutta se ei mitenkään liity yhdistyneen kuningaskunnan äänestykseen, mutta EMIR-asetus Mm, tässä säätää, jos halutaan muuttaa asiaa, niin silloin lainsäätäjän, siis teidän pitää muuttaa joko tätä direktiiviä tai muuttaa EKPn ohjesääntöä. Yleisemmin ottaen puhutte aivan oikein, tulee olemaan moniakin kysymyksiä, jotka liittyvät itsemääräämisoikeuteen euroalueella, suverenisuuteen, mutta tämä on tällainen yleisluontoisempi kysymys. Jos me haluamme edistyä ja korjaamme nämä monet heikkoudet talous- ja rahaliitossa, joita on, niin silloin meidän täytyy tarttua tähän kysymykseen, missä määrin maat voivat paremmin reagoida kansallisissa tarpeisiin keskittäen resurssinsa ja jossain määrin jakaen suverenisuutta alueilla, jotta ne pitävät sellaisena, että siellä, näillä alueilla on välttämätöntä toimia näin. Tämä vastaus on siis, että mitä enemmän ylikansallinen ongelma on luonteeltaan, sen tehokkaampaa on, jos reagoidaan tilanteeseen yhdessä. Mielestäni tämä on tällainen pragmaattinen tapa. Tämähän oli olemassa vallalla silloin, kun alun perin Euroopan yhteisöä luotiin. Thank you, Marisa Matias. Kiitos Marisa Matia. Kiitoksia. Herra Draghi, mehän olemme puhuneet jo paljon Brexitistä, Brexitin vaikutuksesta euroalueeseen, Euroopan unionin kokonaisuudessaan. Ja haluaisin esittää suoran kysymyksen, jos minulla on mahdollisuus, koska meidän pitäisi katsoa ei vain sellaisia kysymyksiä kuin Brexit, vaan myös sisäisiä kysymyksiä. Ja viime kuukausina on yhä enemmän spekuloitu, jotta on saatava selvällinen, onko tämä määrällinen ähm, määrällinen keventämisohjelma sellainen, että sitä jaetaan. Tämä on ollut ohjelma, joka on edistänyt taloutta yksi eh, niistä harvoista. Ja me tiedämme, mitä hyötyjä tai mitä vaikutuksia tällä ohjelmalla on ollut, mutta samanaikaisesti budjettipolitiikan kautta, joka on ollut eh, suhdanne myöntäistä, niin se on ollut tämän määrällisen keventämisen vastaista. Nyt eh, kun valtion lainoja ostetaan, niin se on hyvä sellaisille maille kuten Portugalille. Aina kun EKP on välittänyt selveitä viestejä, niin silloin odotettiin, että tämä ohjelma jatkuu. Mutta vakausmarkkinoilla ei välttämättä äh, parantunut. On paljon epävarmuutta sen suhteen, onko ohjelma, jatkuuko ohjelma ja sitten loppujen lopuksi aina pahin mahdollinen tilanne tapahtui. Siksipä haluan kysyä, herra Draghi, että mitä EKP aikoo tehdä? Te sanoitte, että tämä ohjelma jatkuu niin kauan, äh, kun inflaatio ei selvästi kasva. Ja sitten on tietenkin tarpeen saada aikaan talouskasvu. Ah, emme ole kuitenkaan vielä saaneet talouskasvua, joten halusin kysyä teiltä, että miksi EKP ei ole vielä ilmoittanut, että tämä määrällinen keventämisohjelma jatkuu maaliskuun jälkeen, koska sillä on tietenkin vaikutusta reuna-alueilla oleviin maihin, mutta te tiedätte sen kyllä paremmin kuin minä. Uh, uh, Kiitos. Ähm, haluan vastauksessani todeta, että meidän rahapolitiikka kokouksemme joulukuussa tulee arvioimaan eri vaihtoehtoja, joita meillä on, jotka tekisivät mahdolliseksi hallintoneuvoston säilyttää erittäin suurelta osin tätä rahallista helpottamista, joka on tarpeen, jotta me voisimme vastata ähm, inflaation vaatimuksiin, jotta inflaatio säätyisi lähellä 2 prosenttia tai sen alla. Ähm, meidän täytyy siis odottaa. Isso significa que vamos ter mais um mês de incerteza? Tämä siis tarkoittaa sitä, että hiukan lisää epävarmuutta on tulossa. Thank you. No, I think I, I've said that. Uskoakseni vastasin kysymykseen. Please, you have time if you, if you wish. No, no, senhor presidente, não, não. Niin, puheenjohtaja, jos EKPn pääjohtaja haluaa vastata, niin ehkäpä eh, se johtuu siitä, että on ollut jo toisenlaisia lausuntoja. Se, mitä te sanoitte, olisivat ne aspektit, jotka johtuvat siihen, että että määrällistä keventämistä ei jatketa, mutta kumpikaan näistä aspekteista ei ole toteutunut ja kansalaisetkaan eivät ymmärrä tätä. Tämä johtaa epävarmuuteen euroalueella ja me tulemme tämän epävarmuuden tuntemaan jatkossakin. No, we don't view the same. Me emme tarkkaile asioita samoin. Meillä ei ole samaa näkemystä. Tämä on hallintoneuvoston päätös, joka tullaan tekemään joulukuussa ja päätö, jos kuuntelitte niitä sanoja, jotka minä sanoin, ovat samat eh, kuin ennenkin. Voin tämän jälleen kerran tuosta Meidän rahapoliittisessa kokouksessamme joulukuussa me tulemme arvioimaan eri mahdollisuuksia, jotka tekisivät mahdolliseksi hallintoneuvostolle taata erittäin suurelta osalta kasvun tukemisen, joka on tarpeen, jotta voisimme säilyttää inflaation lähellä 2 prosenttia tai alla sitä keskipitkällä aikavälillä. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Te vastasitte varsin byrokraattisesti poliittiseen kysymykseen, mutta käykö niin. No niin, nyt aikaa on loppu. Katsotaan sitten pian. Molly Kiitoksia puheenjohtaja. Olen siis brittivihreä parlamentin jäsen ja olen aina itse asiassa vastustanut sitä, että britit liittyisivät euron ja vihreän tein poliittisesti, koska tosin huolta siitä, että ei ollut tarpeeksi poliittista tukea. Ajattelen johdonmukaista sopimusta eri jäsenvaltioiden kesken, että voitaisiin tukea vahvaa valuuttaa, mutta Brexitin kautta tilanne on saattanut ajattelemaan asiaa uudestaan ja henkilönä, joka aina on ollut pitänyt kovasti punnista, niin kuin muutkin britit, niin tämä on varsin tärkeää uuden ajatteluun pitää ryhtyä, koska näyttää siltä, että päätös jättää EU ja erityisesti päätös jättää sisämarkkinat on heikentänyt uskottavuutta punnan kohdalla ja Standard Poor's uhkaa ottaa pois valuuttavaranta aseman punnalta. Siis tämä voisi jopa lisätä euron uskottavuutta paradoksaalisesti, vaikkakin tulos voi olla haitallista, jos johtava eurooppalainen rahoituskeskus lähtee pois EU-sta. Pidän kiinni näkemyksestäni kuitenkin, että euro jatkossakin on heikko, kunnes se saa tarpeeksi poliittista tukea itselleen, joten pelkäänpä, että meidän pitää pohtia tätä politiikkaa laajemmin. Ymmärrän kyllä, että teidän, tämä kun teidän toimialanne, mutta meille kyllä. Ja aivan erityisesti kysyisin siitä, onko jotakin uhkia työpaikoille ajatellen Lontoon Cityä, jos enää ei päästä tähän euromaksujärjestelmään mukaan. Mutta jotta poliittinen tuki saataisiin, jota tarvitaan, että euro onnistuisi, tietysti tarvitaan myös kansalaisia, jotka hyväksyvät tämän ajattelun. Ja mietin tässä, mikä teidän kantanne on asiassa. Pitäisikö po- poliitikkojen argumentoida tätä asiaa paremmin, erityisesti ajatellen äh, mm, äärioikeiston nousua. Sehän ei uhkaa pelkästään Euroopan unionia, vaan koko euroa yhtenäisvaluuttana. Edelleen, miten te näette sen, kuinka punta vaikuttaa Brexit-päätös? Oletteko samaa mieltä Standard Poor eh, yrityksen kanssa tästä asiasta? Tässä asiassa? Oletteko sitä mieltä, että Brexit tarkoittaa sitä, että euroselvitys loppuu sitissä ja miten tämä vaikuttaa käytännössä rahoitussektoriin yhdistyneessä kuningaskunnassa, jos näitä pääsisi käymään? No, te kysytte minulta nyt varsin monia kiinnostavia, mutta vaikeita kysymyksiä. Ja myös sellaisia kysymyksiä, niin kuin itsekin sanoitte, ehkä en ole aivan oikea henkilö niihin vastaamaan sikäli, että kuten te sanoitte, ne eivät ihan kuulu nyt minun toimialani. Mutta kun ajattelen lukuisia kysymyksiä, niin niihin on olisi yksi vastaus, joka on me emme tiedä. Me emme siis tiedä ja syy, miksi emme tiedä, on, että meidän täytyy ensin saada täsmällisesti nähdä, kuinka lopullisesti nämä neuvottelut muodostuvat ja kuinka pitkään neuvottelut tulevat kestämään. Brexitistä. On varsin selvää, että mitä kauemmin ne kestävät, sen suurempaa epävarmuus tulee olemaan. Ajatelkaa vaikka vain, tai, tai ajatellaan vaikka pankkeja. Tämänhetkinen tilanne viime vuosina oli sellainen, että City, Lontoon City pystyi toteuttamaan kaikkein suurimmat, kaikkein eniten suurtalouden hyötyjä rahoitussektorilla. Vain New York muualla maailmassa pystyi kilpailemaan, tai sillä oli vielä enemmän kapasiteettia. Mutta miten tämä sitten muuttuu? Me emme tiedä. Luodaanko tällainen keskus jonnekin muualle? Me emme tiedä. Entä sitten huomattava etu, jota tällainen suurtalous luo, eh, on, on luonut EUlle, ystävänä kuningaskunnalle. Toteutuuko se sitten samankaltaisessakin muualla vai siirrytäänkö USAhan toimimaan? Me emme tiedä tätäkään. Nämä kaikki ovat sellaisia asioita, joita me tarkastelemme, mutta pitäisi myös sanoa, että me etsimme myös sellaista konseptia yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselta, jonka mukaisesti kuningaskunta voisi jakaa suunnitelmansa ja näkemyksensä omien kansalaistensa kanssa ja katsoa, mitä he ovat tästä mieltä ennen kuin me voimme ilmaista minkäänlaisia kantoja asiasta. Kiitos. Thank you. Uh, Marco Valli. Kiitos Marko Valli. Niin, grazie. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minä esitän kysymykseni italiaksi. On aikaa sitten Italian, tai, Italian kansanäänestykseen lisäksi puhutaan myös äh, Itävallan äh, äänestyksestä, joka järjestetään neljäs päivä, ja äh, ehdokkaat on eh, ehdokas, jolla on tutkimusten mukaan yli 50 prosenttia on antanut julkilausumia, että eh, jos eh, Eurooppa jatkaa tällaista hyvin keskitettyä vallan keskittämistietä, niin silloin Itävallankin on järjestettävä kansanäänestys Italian pysymisestä EU-sta. Kun on kyse henkilöstä, joka saa mielipidemittauksissa yli 50 prosenttia äänistä, niin halusin kysyä, että valmistautuuko mm, keskuspankki myös sellaiseen skenaarioon, että Itävallan kaltainen valtio, joka siis on euroalueessa, Saksa päättäisi lähteä EU-sta ja tällä tavoin myös euroalueesta. Ja sitten ihan nopea kysymys Italian pankkien tilanteesta. Niiden tilanne on hankala kansanäänestyksen tuloksesta riippumatta ja halusin tietää, että jos ne pystyy täyttämään näitä pääoman vaatimuksia, niin käytettäisiinkö sitten ehkä jonkinlaista järjestelmää, joka meillä on, koska tällä hetkellä meillä valitettavasti on Euroopan kriisinratkaisujärjestelmät. Onko EKP ajatellut myös jonkinlaista ratkaisua, että voitaisiin välttää tällainen paniikki, perusteltu paniikki, koska kyseessä on kuitenkin järjestelmäriski. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Halusin ensimmäiseen kysymykseen sanoa, että yleisemmin keskittymättä pelkästään yhteen maahan näemme, että tuen lisättyminen euroskeptisille puolueille, niin huolimatta siitä, niin tutkimukset osoittavat, että kansalaiset eivät vastusta Euroopan tason päätöksentekoa itsessään ilmeisesti ja sanovat jotain muuta. He haluaisivat, että Euroopan unioni keskittyisi heidän päähuolen aiheisiinsa, suojelisi heitä taloudellisilta ja turvallisuusriskeiltä ja tarjoaisi ratkaisuja ongelmiin, joilla on selvästi ylikansallinen ulottuvuus, kuten siirtolaisuus, turvallisuus, terrorismi, ilmastonmuutos kansalaiset ovat laajalti kuitenkin yhtenäisvaluutan takana vaikeinakin aikoina. Euron tuki on pysynyt korkeana kriisinkin aikana. Kuitenkin kansallisten ja Euroopan instituutioiden tuki on laskenut huomattavasti viimeisten vuosien aikana joten vaikuttaa siltä, että kansalaisten eh, kritiikki on sitä, että halutaan enemmän legitiimiyttä eh, ja yhteyksiä eurooppalaisen päätöksentekoon. EKPn eh, mielestä, kun otetaan nyt huomioon kansalaisten näkemysten vaihtos. Meillä on sen katsottava, ovatko nämä pitkän aikavälin vai lyhyen aikavälin muutoksia, mutta se mitä me voimme tehdä on ottaa käyttöön toimia, jotka parantavat elpymistä, vahvistavat sitä, parantavat työmarkkinoiden edellytyksiä ja luovat vakautta. Sitten vastaan toiseen kysymykseen Italian pankeista. EKP e ei ole suunnitellut mitään erityis menetelmä, eikä se ole myöskään meidän toimivaltuuksissamme puuttua asiaan. Meillä on EUn säännöt, meillä on direktiivit ja paras panos, jonka EKP voi tähän prosessiin äh, antaa, on se, että varmistetaan, että valvonta äh, on hyvin suunniteltua ja hyvin pantu täytäntöön. Kiitoksia. Bernard Monod. Monsieur le Président Draghi, bonjour. Puheenjohtaja Draghi, eh, hyvää päivää. Minulla on kaksi eh, pääkysymystä. Meillä oli ohjelmia, jonka tarkoitus eh, tuottavaa taloutta rahoittaa. Peltros-ohjelmin ehm, EKPn ehm, e toimien lisäksi tavoite euroalueen rahoitusta tukea. Onko se nyt äh, saavutettu ja onko teillä mitään äh, nimenomaisia tilastoja ja tietoja? Sitten tämä toinen äh, seikka liittyy yhteisen valvontamekanismiin, YVM ja sen toimintaan. Mitä mieltä te olette ähm, kertomuksesta, joka siinä on tehty, vaikuttaa siltä, että resurssit ovat riittämättömät näihin uusiin valvontavelvollisuuksiin ja välillä ne on jopa huonosti organisoitu. EKP riippuu suuresti kansallisista toimijoista tämän valvonnan toteuttaakseen. Ja sitten tämä oli siis Verden ensimmäinen pilari, toinen pilari ja on toteutumaton Italian kriisin tai Deutsche Bankin vuoksi ja kolmas ei koskaan toteudu, koska Saksa ei sitä halua. Eli patrioteille tämä yhteinen valvontamekanismi on epäonnistunut. Miksipä me emme luopuisi täysin pankkiunionista ja miksi emme luottaisi vain kansallisten pankkeiden, pankkien riippumattomuuteenkin? First answer is that uh, actually... Ensimmäinen vastaus on, että itse asiassa nämä kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaation ohjelma pitkälti ovat saavuttaneet jo tavoitteensa on rahoitettu reaalitaloutta. Ja tilanne on parantunut jatkuvasti ja nyt ollaan viiden vuoden jälkeisessä takaisessa tilanteessa takaisin. Yritysjoukkolainaohjelma on vapauttanut tilaa usein tämä kysymys minulle esitetään. Eikö meidän politiikkamme suosi, suosi suuria yrityksiä? Itse asiassa ei yritysten joukkolainaohjelma on vapauttanut tilaa pankkien taseissa niin, että voit antaa enemmän lainoja pk-yrityksille. Ja tämä näkyy, voidaan todistaa äh, tilastotiedoilla kuukausittain. Sitten tämä toinen kohta koskien tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, raporttia. Ensinnäkin arvostamme kovasti tätä tuomioistuimen kertomusta itse asiassa. Niin kuin äsken sanoin, siitä on ollut hyötyä ajatellen tiettyjä ongelmia, joita on. He ovat ottaneet hyviä asioita esille tässä kertomuksessaan ja itse asiassa tässä annetaan tällainen tuore näkemys asioista ja siinä on tunnistettu alueita, joilla vielä voidaan tilannetta parantaa. Nyt kuitenkin meidän ei pitäisi unohtaa sitä, että yhteinen valvontamekanismi on aika uskomaton saavutus, koska kun perustetaan yksi ainoa valvontajärjestelmä 19 maalle, ja kuinka monia tuhansia pankkeja tässä on mukana. Kahdessa vuodessa kaikki, niin onhan se aika moista. Tietysti minä olen puolueellinen tarkkailija, joten voitte ottaa sanani tältä pohjalta, mutta olemme samaa mieltä Euroopan tuomioistuimen arvioinnista siitä, että tarvitaan resursseja yhteiselle valvontamekanismille – Todellakin se tarvitsee enemmän resursseja ja voimavaroja, ja me tulemmekin keskustelemaan tästä ekp neuvostossa varsin pian lähitulevaisuudessa ennen vuoden loppua vielä, ja aiheena on juuri tämä. Olen siis täysin samaa mieltä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen näkemyksen kanssa. Euroopan tilintarkastustuomioistuin tässä yhteydessä on ottanut esille myös kysymyksen, johon te jo viittasitte, osoittain, että paikan päällä tarkastuksia tehdään paikallisviranomaisten toimesta useimmiten. Pitää kuitenkin ymmärtää, että jos joutuu palkkaamaan tuhansia ja tuhansia ihmisiä lyhyellä aikavälillä, niin silloin varmasti tulee isojakin virheitä. Juuri nyt on palkattu yli tuhat ihmistä valvontatehtäviin, joten tavallaan jaetaan toimintaa EKPn ja kansallisten viranomaisten kesken. Asia, joka pitää tässä kuitenkin ymmärtää, on, että yhteinen valvontamekanismi ei ole pelkästään EKP, vaan EKP ja kansalliset vastuuviranomaiset. Nyt kuitenkin me voimme lisätä asteittain paikan päällä tapahtuvia tarkastuksia joita EKP suorittaa keskeisenä eh, autoriteettina. Ei pitäisi unohtaa sitä, että kaikki elementit ei vain yksi paikka Frankfurtissa, vaan kansallisilla viranomaisilla on historiaa, perinteitä, kokemusta, tietoa. Ne voivat toimia varsin tehokkaasti ja meidän pitäisi käyttää tätä kaikkea yhdessä hyväksi. Myöskään ei pidä unohtaa sitä seikkaa, että varsin usein yhteiset tarkastelutiimit, joissa kuitenkin kansallisviranomaiset johtavat ja vaikkakin näitä tarkastuksia tehdään kansallisin keinoin, niin varsin usein niihin liittyy erilaisia kansallisia piirteitä. Siis on tarkastajia vaikka Saksasta, jotka tarkastelevat jonkun muun maan pankkien pankkeja, samoin ital- italialaiset tai ranskalaiset pankkitarkastajat menevät jonnekin muualle. Ei tarvita välttämättä jotakin henkilöä Frankfurtista takaamaan tätä riippumattomuutta. Mutta niin kuin jos sanoin, Tämä oli hyödyllinen kommentti. Tätä kautta me pystymme lisäämään paikan päällä tapahtuvien tarkastusten määrää Frankfurtista käsin. Sitten on muitakin ongelmia, joita tilintarkastustuomioistuin on ottanut esiin, mutta koska te ette viitannut näihin, niin en ota niitä nyt itse esillä. Mutta jos kysymyksiä tulee, niin vastaan sitten kyllä. Thank you. Danuta Hübner. Kiitos, Danuta Hübner. Kiitoksia oikein paljon. Meillä on kaksi kysymystä. Yksi liittyy pääomamarkkinaunioniin, koska tänä vuonna me ehkä saamme nähdä ensimmäisiä tuloksia tai meillä on sitä lainsäädäntöä jo toiminnassa ja voimme ryhtyä vaikuttamaan talouden rahoittamisen ja rakenteiden muutoksiin. Tuskin tulemme nopeasti siirtymään pois pankkipohjaisesta rahoituksesta, mutta kehitys saattaa alkaa. Minun kysymykseni teille on, koska asiaa voidaan katsoa myös makrovakauspolitiikan näkökulmasta, asiaa voidaan katsoa myös rahapolitiikan tehokkuuden ja vaikutuksen eh, näkökulmasta. Ehkäpä olette jo pohtineet sitä, mitä pääomamarkkinaunioni tarkoittaa rahapolitiikalle. Ja toinen kysymys liittyy siihen, että aika ajoin erityisesti tiedotusvälineissä näytetään, eh, vilautetaan sellaista huhua, että eh, Ekopailla ei enää ehkä ole joukkovelkoja ostettavana. Tämä eh, miinus 1,4 prosenttia, eh, tämä on kynnys, jonka olette itse asettaneet itsellenne. On kyllä sellainen, että voitte varmaan tarkastella sitä uudelleen. Voisitko antaa vähän selkeyttä tähän prosessiin, missä me olemme, mikä tilanne on? on Kiitoksia. Ensimmäisen kysymykseen vastauksena yksi kokemus, jonka me olemme saaneet tästä suuresta talouskriisistä, on se, että olisi paljon parempi, että meillä olisi eri kanavia rahapolitiikkamme toteuttamiseksi reaalitalouteen niin, että me luottaisi vain yksinomaan pankkisektoriin, niin kuin meidän oli pakko tehdä kriisin aikana, sillä pankkikanava edusti välikäsistä yli 80 prosenttia. Nyt tämä taso on laskenut hiukan. Mutta se, että meillä olisi mahdollisuus käyttää myöskin pääomamarkkinakanavaa rahapoliittiselta näkökannalta ajateltuna, olisi erittäin tärkeää. Nyt luonnollisesti, kun siirrymme eteenpäin, meidän tulee muistaa tämä ehkäpä äh, seuraavassa kuulemisessa käsittelemme tätäkin, kun me siirrymme pankkisektorilta pääomamarkkinoille, me siirrymme pankkisektorilta ei-pankki- tai varjopankki alueelle. Ja kun näin teemme, meidän pitäisi äh, pohtia sitä, mikä on talouden vakauspuitteisto ja säännöstö siellä. Tämä liittyy siis rahapolitiikan siirtymään. Olen täysin samaa mieltä siinä, että olisi parempi, että meillä olisi hyvin toimivat pääomamarkkinat, kunhan ne eivät ole sirpaloituneet. Ja siksi näitä askelia tullaan tarvitsemaan tulevina kuukausina ja vuosina, jotta voisimme luoda yhdet pääomamarkkinat. Meidän pitää tämä tehdäksemme päästä yli siitä sirpaloitumisesta, mitä on vielä olemassa. Toiseen kysymyksen vastauksena ähm, velkakirjien vähyyteen liittyen uskokseni olen monen kertaan sanonut, että me olemme äh, tilanteessa, jossa voimme tämän ongelman käsitellä. Meitä ei sido mikään. Meidän ohjelmamme on kyllin joustavasta, voidaan uudelleen arvioida. Ja kuten aikaisemmin sanoin, me voimme näin suojata suurelta osin sen talouden vakauttumisen, joka on tarpeen tavoitteidemme saavuttamiseksi. Kiitos. Pedro Silva Pereira. Kiitoksia. Pedro Silva Pereira. Obrigado, president. Kiitoksia, puheenjohtaja. Herra Mario Draghi, Euroopan keskuspankki on aina vedonnut siihen, että saataisiin aikaan budjettipolitiikkaa Euroopassa, joka puolustaa enemmän talouskasvua. Ja tänäänkin vaaditte sitä, kun sanoitte, että rahapolitiikka ei voi olla ainoa väline, eikä saa olla ainoa väline, vaan että tarvitsemme myös budjettipolitiikkaa ja rakennepolitiikkaa vahvistaaksemme talouskasvua. Mutta nyt on eräs uutuus Nimittäin komissio on ehdottanut, että ensi vuodelle luotaisiin tällaista ekspansiivisempaa budjettipolitiikkaa. Ja nyt minun kysymykseni on, että onko tämä teidän mielestänne myönteinen kehitys ja vastaako tämä EKPn vaatimuksia. Ja sitten haluaisin tietää, että onko tämä summa 0,45 prosenttia BKTstä, onko tämä summa riittävä, jotta talouskasvua voidaan vahvistaa. Ja sitten palaan vielä kerran tähän kysymykseen. Haluaisin nimittäin tietää ja huomautan, että komissio on todennut, että ensi vuoden budjetit eivät johda tähän ekspansiiviseen politiikkaan, vaan ennemminkin rajoittavaan politiikkaan. Ja siksi se on vedonnut jäsenvaltioihin, että ne vahvistaisivat budjettipolitiikkaa. Ja nyt haluaisin tietää, että että onko toivottavaa, että jäsenvaltiolla olisi enemmän liikkumavaraa budjetissa. Pitäisikö teidän esimerkiksi seurata komission vetomusta eli laajentaa budjettipolitiikkaa? Thank you. We... Kiitos. Me panemme merkille komission tiedonannon, jonka nimenä on kohti myönteistä finanssipoliittista asemaa euroalueella – me olemme sanoneet, niin kuin äsken muistutitte itse, että jotta hyödytään täysin rahapoliittisista toimenpiteistämme, muiden politiikan sarojen pitää osallistua tähän paljon enemmän niin kansallisella kuin Euroopankin tasolla. Finanssipolitiikkojen pitäisi tukea eurooppalaista elpymistä, mutta täytyy myös noudattaa EUn finanssipoliittisia sääntöjä. Olemme samaa mieltä komission kanssa siitä, minkälaista finanssipolitiikkaa pitäisi harjoittaa. Usein olemme jo todenneet, että maiden pitäisi pyrkiä kasvuystävällisempään finanssipolitiikkaan. Käsite ja tämä on osa komission se, että on tällainen euroalueen finanssipolitiikan viritys tai tilanne, siitä voi olla hyöty, jos sitä sovelletaan oikein. Kuitenkin se ei ole juridisesti sitova sääntö jäsenvaltioille. Niitähän sitoo edelleenkin kasvu- ja vakaussopimuksen säädökset. Jäsenvaltioiden budjettiluonnoks vuodelle 2000 tässä vaaditaan siis tällaista neutraalia finanssipolitiikkaa euroalueella, jossa pyritään löytämään tasapaino, tasapaino kestävyyden ja vaka, vakaustekijöiden välillä. Niin kuin komissiokin korostaa, se, miten yksittäiset jäsenvaltiot vaikuttavat tähän finanssipolitiikan kun antavat näitä budjettiluonnoksiaan käsittelyyn. Tämä ei toimi tarpeeksi hyvin. Maat, jotka eivät täytä sääntöjä täysin, niiden pitää ryhtyä eri toimiin, jotta ne täyttävät todellakin finanssipoliittiset säännöt vaikkakin, ja sitten taas muut maat voivat käyttää tätä finanssipoliittista liikkumavaraa paremmin hyväkseen. Joten EKP neuvosto tukee komissiota, kun se pyytää, että edelleen tehostettaisiin strategisten investointien rahastoa EUssa Tämä liittyy Unkarin suunnitelmaan ja odotamme komissiolta valkoista kirjaa siitä, miten voidaan syventää emua. Tämä pitäisi saada ensi vuoden maaliskuussa. Thank you, Markus Ferber. Kiitoksia, Markus Ferber. Ja film. Niin, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kaksi lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin, äh, miten käsittelette äh, tiettyjä lainoja. Te eh, ilmoititte, että Euroopan pankkisektori eh, kärsii tällaisista eh, vaikeista lainoista ja tämä johtuu siitä, että järjestämättömistä lainoista, eh, että meillä ei ole siinä mitään sääntöjä, mitä sääntelytasolla voidaan tehdä ja miksi vasta joulukuussa 2016 aloititte tällaisen eh, konsultaatiomenettelyn. Tämä ongelmahan on tiedetty jo pitkään ja sitten minä eh, katsoin tilastotietoja nettisivuilta. Me mehän tiedämme, että ollaan taas melkein kevään 2012 tasolla onko tässä huolen vai äm, oletteko sitä mieltä, äh, että kun katson tilastoja, niin suurin äm, velkaantunut teillä on Italia ja sitten sen jälkeen seuraa heti Espanjaa. Onko tämä sopivaa? Thank you. Uh, on... Kiitoksia. Järjestelmät äh, järjestämättömiin lainoihin liittyen. Olen samaa mieltä teidän kanssanne syy tai tapa ensinnäkin on ongelma, joka tulee uskottavalla tavalla tiukasti yhdessä ratkaista. Ellei tähän puututa, ongelma tulee uhkaamaan pankkien tuottavuutta ja niiden mahdollisuutta lainoittaa reaalitaloutta on monia muutoksia, jotka pitäisi esitellä, jotta voisimme luoda järjestelemättömille lainoille markkinat, kun niitä ei ole. Nämä muutokset vaativat lainsäädännöllisiä muutoksia, sitä kuinka loisimme markkinat parhaille järjestelmättömille lainoille ja välikäsien osallistumisessa täytyy vaatia, että ne ovat ähm, kyllin päteviä. Tämä vaikuttaa lainsäädännöllisen menettelyyn, mutta ennen kaikkea järjestelmättömät laivat ovat ongelmia, jotka me olemme perinneet. Ja kun me tarkastelemme näitä toimia, niin se puhutaan vain järjestelmättömiin lainoihin tulevaisuudessa, mutta ei eh, menneisyydessä. Eli tämän toiminnan hyöty on rajattua ja parannusta pitäisi tapahtua. Eh, toiseen tavoitteeseen liittyen on totta, että toisen tavoitteen taso on noussut. Target 2. Lähestulkoon 80 prosenttia velkakirjoista, jotka, on, jotka kansalliset pankit ovat hankkineet tämän ohjelman alla ovat sellaisia, että niitä ovat myönneet osapuolet, jotka eivät sijaitse samassa, samalla alueella kuin oston tehnyt kansallinen pankki. Ja lähes puolet näistä on hyväksynyt Target 2-järjestelmän Bundesbankin välityksellä. Eli Target 2 ähm, tase nousee luonnollisesti Saksassa, mutta tähän on myöskin toinen syy, nimittäin se, että omaisuuserien hankkiminen – salkkuihin tuo mukaan tasapainottoman vaikutuksen myöskin näiden omaisuuserien myyjille. Ja hiljattaisina aikoina eräät näistä toimijoista ovat myyneet velkakirjoja ja hankkineet muita investointeja. Eli olemme nähneet, että tässä on noussut, mutta en sanoisi tai en usko, että tämä liittyy millään tavalla siihen, mitä koemme vuonna 2011. Nämä kaksi ilmiötä ovat aivan erilaiset. Ei ole olemassa mitään luottamuskriisiä euroalueella tällä hetkellä. Sellaista, joka tällaista Target 2 tason muutosta perustelisi. Kiitos. Thank you, Chairman. Kiitos, Kostas Mavridis. Mistä? Kiitos, puheenjohtaja. Herra Draghi, puhun englantia. Huolimatta yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisesta sisämarkkinoille ja siitä, tuleeko mitään muutoksia Trumpin valinnan jälkeen. Te sanoitte aivan oikein alkupuheenvuorossanne, että tietyt asiat euroalueella, niiden on jatkuttava, mukaan lukien pankkiunionin täytäntöönpano. Halusin esittää teille kaksi kysymystä pankkiunionista, mutta tällä kerralla kyse ei ole kolmannesta pilarista. Perustuen EU-sopimuksiin Korporaatiot ovat oikeudellisia yksiköitä. Tässä on kyse henkilöistä tai oikeudellisista yksiköistä, joilla on oikeudelliset operaatioperheet periaatteet, jotka ovat toisenlaiset kuin muualla? Meaning cooperative institutions, credit institutions. Corporates? Yes. Oh, cooperatives. Oh, ah, cooperatives. Ko, äh, osuuskunnat siis. Osuuskunnista on kysymys. Niin. Niin. Luen suoraan EU-sopimuksen 54 artikkelissa. Ne ovat henkilöryhmiä tai oikeudellisia yksiköitä, joilla on erityiset operaatio, toimintaperiaatteet, jotka ovat toiset, toisenlaiset. Pankkiuni sellaisena kuin se nyt on, onko se oikeudenmukainen tämän tyyppisiä yksiköitä kohtaan? Huomioidaanko niiden toisenlainen toimintaperiaate oikealla tavalla pankkiunionissa? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Ja toinen kysymykseni? Yes, it has to do with different... Niin. Tämä liittyy siihen, että tehdään toisenlaisia päätöksiä kansallisten vastuuviranomaisten kohdalla, kun on kyse säädöksistä, asetuksista ja Euroopan lainsäädännöstä – ja siitä, mitä, äm, millaisia ehtoja pankit asettavat sopimukseensa, epäreiluja ehtoja ja käytänteitä. Well, uh, answering your second question. Äh, vastaan tähän toiseen kysymykseen, jos ymmärsin oikein. Tämä liittyy kuluttajan suojeluun. Ja nimenomaan siihen, että varmistamme sen, että ehdot ovat reilut ja tasapuoliset kaikkien pankin kaikille asiakkaille. Jos ymmärsin oikein, tämä liittyy siis kansallisen toimivallan alaan juuri tällä hetkellä. Tähän toiseen asiaan, joka liittyy osuuskuntiin vastauksena. Tässä kysymyksessä on se, onko nykyinen pankkiunionin vaihe valvonta nimittäin äh, sellaista, että se kohtelee osuuskuntia sillä tavoin, kun perussopimuksessa on määritelty. Tämä oli kysymys, kyllä. Siinä tapauksessa minun täytyy antaa teille puolikas vastaus. Sanon, että äh, suhteellisuusperiaatteen toimeenpano on äh, vahvasti valvontamenettelyyn perustuvaa ja säätelymenettelyyn perustuvaa, ja sitten voidaan antaa toisen puolikkaan vastauksesta kirjallisesti, sillä tämä on niin hyvä kysymys, että minun täytyy tarkistaa asioita. Kiitos. Uh, ver- Kiitoksia. Werner Lange seuraava. Uh, dank. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, Olisin kovasti kiitollinen, jos voisitte puhua kertoa kirjallisesti, mitä söitä näille vaihtoisille korkeille kursseille on. En ihan tässä ymmärtänyt, te puhuitte äsken lisäriskitekijästä. EKPn tase on noin 2,8 triljoonaa euroa kooltaan. Me puhumme riskiarvioinnista kun ri, riski arvioidaan yritysjoukkolainoja, ei vain Basel mukaista, mutta mitä tapahtuu sitten USA tilanteiden Brexitin jälkeen ja minkälaisia rahoitus, entä sitten ajatellaan Italian rahoitusongelmia vieläkin vakavampia, pitää alkaa ostaa hyvin paljon Italian joukkolainoja, valtion joukkolainoja ja 33 prosenttia tässä on saavutettu tämä kynnys, jonka olitte itsellenne asettanut. Minkälaisen mahdollisuuden saada Italia pois tästä velkaloukosta? Minkälaisen mahdollisuus tälle olisi sitten, sitten USAsta, jos korot siellä lähtevät nousuun? Eikö silloin EKP ole vaikeaa säilyttää omaa kurssiaan tässä tilanteessa tai suuntaansa? Täällä sanottiin, että muutos saattaa syntyä paljon nopeammin kuin on arvioitu. Missä määrin EKP on valmistautunut siihen, jos dollarin arvo jatkuvasti nousee ja euro taas laskee? Voitteko vain ohittaa sen suverenilla tavalla? Well, first, uh, me answer... Aivan aluksi antakaa minun vastata tähän ensimmäiseen kohtaan. Meidän uh, pääomaerien äh, hankintaohjelmamme äh, on 80 prosenttisesti kansallisten pankkien toteuttamaa. Tältä kannalta Euroopan keskuspankkia äh, suojellaan 80 prosenttisesti. On melkoisen selvää, että pitkä aika väli, jolla ähm, korkotaso on matalalla ja likviditeettiä on paljon, on talouden epätasapaino riskitekijöille hedelmistä maaperää. Näitä voi tulla muilta suurilta oikeudenkäyttöalueilta, joilla nostetaan korkotasoa tai tämä voi aiheuttaa muista syistä, mutta täytyy sanoa, että me näitä riskejä seuraamme hyvin läheisesti ja meillä on välineet puuttua näihin riskeihin ja juuri nyt kaikkein suurin uhka tulee äm, epä tasapainoisesta kasvusta. Suurin riski tulee siitä mahdollisuudesta, että meidän elpymisemme ei vahvistu, vaan jumiutuu. Ja näiden elpymisnäkö näkymien pysähtyminen on suurin riski tällä hetkellä, mutta me jatkuvasti seuraamme näitä riskejä ja me olemme tietoisia siitä, mitä riskejä tähän suuren likviditeetin kauteen mahdollisesti liittyy. Yes, you have time. Äh, wir lesen äh, Brexit, das. Olemme lukeneet Brexitistä, että iso Britannia saattaa tarkoittaa sitä, että kuningas yhteiskunta hyötyy epätasapainoisella tavalla verotuksesta. Miten te arvioitte tämän Brexitin ongelman, vaikka se sitten tapahtuisikin vasta pitkällä aikavälillä? Well, see, we, we, I mean, uh... No, te usein sanotte, että meillä on niin paljon toimivaltuuksia, että meistä tulee liian uh, vahva, mutta emme vielä ole veroviranomainen, emme ihan vielä. No enhän minä kysynytkään teidän vallastanne, auktoriteetistanne tässä, vain teidän arviostanne. Onko tämä vaara euroalueella ja talouskehitykselle? Ei, mutta te kaikki sanoisitte minulle, että se olisi meidän ulkopuolella, jos ottaisimme kantaa veropolitiikkaa muissa maissa. Se ei ole nyt meidän toimivaltuuksissamme. Fernandes. Kiitoksia, Fernandes. Yes, Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun espanjaksi. Haluaisin tehdä kaksi kysymystä. Ensinnäkin Brexit. Lähes kaikki on taidettu jo tänäänkin sanoa asiasta. Haluaisin kuitenkin vielä korostaa ja yhdyn tähän Euroopan finanssipolitiikan luonteeseen, josta komissio on puhunut. Missä määrin te arvioisitte uutta veropakettia, josta Bettihallitus on ilmoittanut, että se pystyisi tasapainottamaan kielteisiä vaikutuksia, joita mahdollista Brexitistä syntyy, ja missä määrin ja missä määrin tällainen finanssipolitiikan poliittin, tai verotu verotuhelpotukset tavallaan liittyvät siihen, että komissiokin haluaisi helpottaa tilannetta. Missä määrin komission ehdotus voi jäädä liian vähäiseksi, kun ajatellaan Britannian finanssipoliittista elvytystä ja miten taas rahapolitiikka vaikuttaa vaihtokursseihin. Sitten USAn presidentin vaalit, Trumpin voitto lyhyellä aikavälillä näyttää siltä, että USAn keskuspankki voisi nostaa korkoja nopeastikin, mutta totta kuitenkin on, että muutos tapahtuu Fedin toiminnassa ja todennäköisesti tämä muutos, kun ajatellaan tulevan pääjohtajan presidentin kannanottoja ajatellen Fedin itsenäisyyttä, ehkä tämä saisi valitsemaan hiukan eksoottisemman henkilön Fedin johtoon, joka voisi tarkistaa korkopolitiikkaa ja vaikuttaa, vaikeuttaa näin rahapolitiikan hoitoa täällä Euroopassa ja euroalueella. Kiitos. Thank you. Uh, on your... Kiitoksia. Ensimmäisen kysymyksen vastauksena nimenomaisesti, mikä on budjettisuunnittelun vaikutus sen, jota tehdään Britanniassa euroalueessa, ja minulla ei ole tarpeeksi tietoa arvioidakseni tätä vaikutusta, mutta kaikissa näissä keskusteluissa meidän pitäisi aina muistaa se, että olipa taloudellisesti ja rahoituksellisesti kuinka merkityksellinen yhdistynyt kuningas kunta tahansa sitä vielä enemmän. Tällä on vaikutus, mutta ensinnäkin en voi tätä suoraa vaikutusta juuri nyt arvioida. Ja toisekseen tämän vaikutuksen koko on aivan määritelmällisestikin sellainen, että se on hallinnoitavissa, kun näitä kahta entiteettiä niiden kokoa vertaillaan. Ja tämä liittyy niihin kysymyksiin, kuinka huolissamme me olemme yhdistyneen kuningaskunnan kehityksestä ja siitä, kuinka se voi vaikuttaa meidän todellisuuteemme. Toinen kysymys on sellainen, että minun on pakko myöntää, etten ole tietoinen uuden Yhdysvaltain hallinnon ohjelmista, mitä tulee siellä keskuspankkiin yleisesti. Ottaen voin sanoa, että keskuspankkien riippumattomuuteen puuttuminen yleisesti ottaen ei ole kenenkään intressien mukaista. Ensinnäkään ei oikeudenkäyttöalueen intresseissä ole näin toimia sillä alueella, johon tämä keskuspankki sijaitsee. Thank you very much, Chair. Kiitos Sigrid Mureshan. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen asia, pääjohtajan haluaisin nostaa esiin, on Italia ja haluaisin vielä myöskin vastaukseen Baltsin ja Langenin kysymyksiin, joihin teillä on vielä aikaa vastata. E, e, Italian täytyy noin 300 miljardia sen velasta maksaa takaisin ensi vuonna. Onko tämä ongelma teille keskuspankkina ja meille? Ja tämä e, uudelleen rahoittamiskorko, onko se yli 3,4 prosenttia Äh, joka on yleensä joukku, matorit, joukkovelkakirjojen korko. Äh, täytyykö keskuspankin puuttua ja onko tämä Omente-ohjelma äh, osa tätä ratkaisua? Näettekö Italian hallitukselta halua osallistua tällaiseen ESM-tyyppiseen uudistusohjelmaan? Ja sitten toinen liittyy näiden vakuuden puutteisiin. Äh, rahoituskriisin jälkeen me olemme nähneet, että äh, vakuuksien kysyntä on kasvanut, mutta meillä ei kuitenkaan välttämättä ole korkealaatuisia omaisuuseriä tätä kysyntää kattamaan. Mitä tietoja teillä on ähm, tästä ja mikä on EKPn lähestymistapa vakuuksien laadun parantamiseksi markkinoilla? On. Kiitoksia Italian julkisesta velasta. Teillä tuntuu olevan jo kaikki vastaukset, joten mietin tässä vain, että pystynkö mitä tähän enää lisäämään, mutta kaiken kaikkiaan velan kestävyys riippuu maan kyvystä ja tahdosta maksaa velka velvollisuutensa ja hoitaa ne. Ja monissa tapauksissa Italian velka on siis kestävällä pahalla tässä mielessä. Kun ajatellaan kykyä maksaa, haluaisin sanoa, että Italia on yksi korkeimmista perusjäämistä euromaissa perusylijäämistä. Lainan ottokustannukset viime vuosina ja Italiassahan kasvu on lähtemässä elpymään pitkälti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pitäisi olla nyt todella tyytyväinen tähän tilanteeseen eikä tehdä yhtään mitään. Siellähän on yksi kaikkein korkeimmista velan suhteista BKT koko euroalueella ja siksi se on haavoittuvainen häiriöille. Siksi on tärkeää, että Italia täyttää sitoumuksensa vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti, mukaan lukien Pitää olla huomattava perusylijäämä ja pitää pyrkiä jatkuvasti tekemään näitä rakenteellisia uudistuksia. Ja luonnollisesti tässä on erittäin tärkeää ottaa huomioon potentiaalinen kasvu ja kestävällä tavalla parantaa sen julkisen velan kestävyyttä Italiassa. Nyt kuitenkin rohkaiseviakin asioita on nähty, mitä tulee finanssipolitiikkaan ja pankkisektoriin ja joitakin parannuksia siis on tapahtunut, mutta kuten aikaisemmin sanoin, ei voi silti olla vielä liian tyytyväinen tähän tilanteeseen. Sitten toinen asia, mitä tulee vakuuksiin. Meillä on oma riskipuitteistomme vakuuksia varten ja nämä riskipuitteet, niitä on juuri tarkistettu ja minun mielestäni yksi niitä on siis tarkistettu e, eri kertoja, pari-kolme kertaa viime vuosienkin aikana, ja yksi tarkistus oli aivan hiljattain. Ja tähän mennessä kaikki näyttää olevan järjestyksessä. Thank you. Um, Georgios Kritsos. Oh, Kiitos, Georgios Kritsos. Point on the securities. Niin, anteeksi vielä yräs asia tästä. Um, Arvaavaperien lainaohjelmasta kysyitte siitä. Se on erittäin, erittäin tärkeä äh, rahoitusmarkkinoiden toiminnan kannalta ja se ei äh, viime viikkoina oikein äh, toiminut täydellisesti ja se on myös kovin kansallisten keskuspankkien käsissä me olemme nyt parantamassa tätä ja hallintoneuvosto on tunnustanut, että tämä on mm, tarpeellista. Kiitoksia, Ara Kirtsas. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä. Kreikassa toivomme, että lyhyen aikavälin toimia olisi ähm, maan valtion velkaan liittyen niin, että me voisimme tulevina vuosina leikata tämän äh, velan maksun kuluja. Nämä toimet olisivat äh, toukokuun 2016 euroryhmän päätöksen äh, kanssa linjoilla. Toisaalta Euroopan unionissa nyt on sellainen ympäristö, jossa äh, julkisen velan rahoittaminen tietyissä maissa on yhä kalliimpaa. Tämä liittyy Yhdysvaltain kehitykseen ja tietynlaisen poliittisen epävakauteen Euroopan unionissa. Mitä siis Kreikan pitäisi odottaa lyhyen aikavälin toimien alalla liittyen julkiseen velkaamme? Ja puheenjohtaja Draghi, te korostatte jatkuvasti, että EKP eh, e toteuttava rahapolitiikka on tuloksellista, jos se yhdistetään toimivaan eh, eh, fiskaaliseen politiikkaan ja rakenneuudistuksiin. Tästä huolimatta monet Euroopan unionin hallitukset ovat poliittisissa vaikeuksissa tai pian saattaa olla tulossa mm, tärkeät vaalit. Vaikuttaa siltä, että meidän täytyy odottaa vuoden 2017 loppuun asti nähdäksemme, kuinka moni jäsenmaa voi osallistua siihen, että me muodostamme ja toimeenpanemme kattavaa, tehokasta talouspolitiikkaa. Uskotteko, että EKPn rahapolitiikka voi kattaa vajeen tulevien 12 kuukauden aikana? Thank you. Well, uh, first thing is... Kiitoksia. Ensimmäinen asia on, että katsotaan niitä keskusteluja, joita käydään eri sidosryhmien kesken tästä Kreikan sopeuttamisohjelmasta, on selvää, että on vielä suurta huolta liittyen julkisen velan kestävyyteen Kreikassa, joten koko euroalueen edun mukaista ja myös Kreikan edun mukaista on se, että löydetään kestävä ratkaisu, joka varmistaisi Kreikan julkisen velan kestävyyden sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Me tiedämme, että 7. E, marraskuuta euroryhmän kokouksessa ensimmäiset lyhyen aikavälin velkatoimenpiteet ovat valmistelussa ja odotamme e, niiden tuloksia seuraavissa kokouksissa, joten yritämme saada aika ratkaisun, joka antaisi täyden luottamuksen julkisen velan kestävyyteen ja ratkaisisi pääriskit. Kiitoksia. Jakob von Weizsäcker. President Draghi, uh, two questions. Kiitoksia. Pääjohtaja Draghi, minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen niistä liittyy Trumpin infrastruktuurisuunnitelmaan, joka saattaisi olla jotakin myönteistä tässä synkkyydessä vaalien jälkeen hän on saanut ilmeisesti vahvaa tukea OECDltä, joka ennakoi, että tämä lisäisi kasvua, toimisi epätasa-arvoa vastaan ja rohkaisisi lannistuneita työntekijöitä. Näin OECD on sanonut. Toivotaan, että tämä suunnitelma toteutuu tällä tavalla, niin kuin OECD ennustaa. Mutta kysymys on hiukan erilainen. Saksan hallitus 2017 vaalien jälkeen, siellä voi tapahtua samantyyppisiä kunnianhimoisia investointisuunnitelmia – E- ja jos EKP antaisi tukea, sitä olisi vielä enemmän hyötyä, koska euroalue on jäljessä, mitä tulee mm, suhdanteisiin. Eikö olisi hieno järjestää tällainen, e, lisätä investointeja Euroopassa, Euroopassa tätä taustaa vasten ja miten suosittelisitte tämä FC 2.0, minkälainen se pitäisi olla, josta nyt puhumme. Tämä oli ensimmäinen kysymys. Sitten toinen kysymys yhdessä määrin EKP myös väittää, että pankkeja on ehkä liikaa Euroopassa joillakin alueilla, että tämä saattaisi koskea meidänkin maitamme, teidän ja minun. Ja jos näin olisi, miten voitaisiin sitten pankkeja yhdistää ja nopeuttaa tätä niin että lopetetaan äh, sääntelyn äh, löysyys ja suvaitsevaisuus vai lykätäänkö äh, tämänhetkistä toimintaa jatkossa ja katsotaan, miten kärsivät pankit kamppailevat e-, henkiselvityksensä eteen. Miten tällainen yhdenty, pankin yhdentyminen tai konsolidaatio voisi tapahtua, tapahtuisi kansallisesti vai yleiseurooppalaisella kentällä? Kiitoksia. Let me uh, respond first to the second question. It's true that the... Vastaan ensin tähän toisen kysymykseen. Totta, että EKP ja äm, Euroopan järjestelmäriskikomitea ovat äh, jatkuvasti korostaneet äh, tätä, mutta meidän täytyy siirtyä hiukan toiselle tasolle ennen kuin me voimme tarkalleen nähdä, mitä ja kuinka tehdä osa pankkijärjestelmästämme on sellaista, että toimijoita on hyvin paljon, mutta ne ovat tehokkaita. Niiden kulut ovat kaikkein matalimpien joukossa ja ne palvelevat talouksia erittäin hyvin. Ja sitten on osasia, jotka ovat aivan päinvastaisia. Vähän toimijoita, mutta mm, hyvin toimimattomia, kalliita, huonosti hallittuja ja palvelevat taloutta erittäin huonosti. Eli kuten sanon, me, että pankkeja on liikaa, meidän täytyy pysähtyä pohtimaan, mitä tällä tarkoitamme. On melkoisen selvää, että lopullinen työn tavoite on se, että meillä on sellainen pankkijärjestelmä, joka on sekä vahva että kestävä, mutta joka myöskin palvelee reaalitaloutta hyvin. Tämän pitäisi mielestäni olla ohjaava ajatus siinä, kun pyrimme tätä konsolidaatiomenettelyä rakentamaan. Ja toisekseen, kuinka toteuttaa tämä? Tämä ei ole itsestään selvää. Meillä on periaatteessa kaksi tapaa toimia. Eli niin, että me tuemme suuria rakennemuutoksia, olipa alla mikä tahansa. Voidaan luottaa ensinnäkin aloitteisiin, ja toimialähtöisyyteen ja toimijoiden kapasiteettiin löytää synergioita ja parhaita mahdollisuuksia. Ja sitten toimijat ryhtyvät omien intressiensä vuoksi etsimään parasta järjestelyä. Ja toinen tapa on toimia ikään kuin suuren suunnitelman mukaisesti. Tämä ei ole selvää vielä kumpi suunta on se, johon meidän pitäisi lähteä, ja myös siksi, että ei ole helppoa suunnitella näitä suuria suunnitelmia, ja monet kansalliset ja eurooppalaiset lainsäätäjät itse asiassa ovat melkoisen uusia. Eli ajatus siitä, että meillä olisi tällaista nyt ei ole selvää, että meillä on sellainen ilmasto, joka tukisi tätä konsolidointia toimia, toimia. Ja kun me olemme sanoneet tai väittäneet, että on liikaa pankkitoimintaa, meidän tulee pohtia sitä, mitä tällä on tarkoitettu, missä, tässä, missä tämä ongelma ilmenee, mitä sille tehdään. Ja minä en olisi sen kannalla, että me ryhtyisimme abstrakteja suunnitelmia laatimaan pankkisektoria ajatellen. Tässä avainkysymyksenä on se, kuinka pankit palvelevat asiakkaitaan reaalitaloutta ja mikä niiden, niiden toiminnan tehokkuustaso on. Pitäisikö meillä olla sitten kansallisten rajojen mukaista konsolidaatiota? Minä en saa miksi. Ei tämä ole välttämätöntä. Öö, tämä saattaisi hyödyttää reaalipolitiikkaa tietyissä tapauksissa, mutta toisissa tapauksissa ei. Enkä näe mitään syytä sille, että meidän pitäisi konsolidoida ra- kansallisten rajojen sisällä. Tämän ei pitäisi olla mikään tärkeä tekijä, kun mm, päätöksiä muotoilemme. Sen toiseen kysymykseen. Vastauksena on todellakin totta, että jos tarkastelemme julkisia investointeja, ne ovat laskeneet merkittävästi viimeisen 15 vuoden ajan. Eikä ole kysymystäkään siitä, että julkisten investointien kriisi on vaikuttanut ja voi yhä vaikuttaa tuloksiin siinä maassa, joka näihin investointeihin ryhtyy, sillä tämä vaikuttaa pääomakantaan. Jos toimi on hyvin kohdennettu, lopputulos on mahdollisesti korkeampi. Kohdentaminen on tärkeää, sillä tämä on yksi syy sille, miksi julkisinvestointien taso on ollut niin matala. Monissa tapauksissa investoinnit ovat olleet pelkkää haaskausta. Meidän täytyy siis kohdentaa julkiset investoinnit niihin toimiin, jotka eh, ennen kaikkea eh, tuloksellisuutta ja tuottoa kasvattavat. Ja kuten olen monta kertaa sanonut näin tehdessämme, meidän pitäisi löytää tapa löytää sellaisia tapoja suunnitella kansalliset talousarviot, että ne olisivat kasvuystävällisempiä jotta ähm, oikein kohdennettua pääomakoulutusta voitaisiin kasvattaa. Ja sitten teidän huomionne äm, EFSI-välineeseen liittyen. Nämä on totta, nimittäin se, että oikein tarkennettu toimi on positiivinen äh, urheilutalouden kannalta. Kiitos, Sander Luns. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia, herra Draghi. Viittaan tähän loppupuheenvuoronne Strasbourgissa viime viikolla. Siellä sanoitte, että reaktio reaktio markkinoilla Yhdysvaltain vaaleihin oli aluksi varsin merkittävä, mutta sitten se laimeni ja lisä sanoitte, että markkinat ovat osoittaneet kestävyytensä. Tästä olen myös kiinnostunut. Kiitos myös Englannin keskuspankin valmistelun ja Euroopan keskuspankin valmistelun. Tämän sanoitte myös alustuspuheenvuorossanne tänään ja mietin, että voisitteko vähän selittää tätä, voisitteko kertoa, mitkä nämä nämä valmistelutoimet olivat ja voisitteko kertoa tarkkaan, mitä olette tehneet ennen ja jälkeen näiden vaalien. Kiitoksia. Kiitos tietenkin tämän Englannin keskuspankin ja EKPn valmistelut ja eh, tarkoitti eh, yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestystä, ei eh, Yhdysvaltain vaaleja. Ainoastaan, että kun edessä on villejä muutoksia, pääoman hinnoissa, joka osoitti, joka oli tyypillistä kolme neljä päivää vaalien jälkeen, ei tapahtuisi mitään suuria muutoksia rahoitusvälikäsille. Me varmistimme, että pankeilla olisi pääsy rahoitukseen, likviditeettiin, että niin likviditeettiä vahvistettiin, että oli riittävästi valvonta ennen tätä tapahtumaa, että voitaisiin varmistaa, että jos syntyisi positioita, jotka aiheuttaisivat huolia, ne hoidettaisiin. Tämän tyyppistä valmistelua. Vielä lisäkysymys. Ovatko nämä toimenpiteet nyt keskeytetty vai tarvitaanko tällaisia toimenpiteisiä myös keskipitkällä aikavälillä tai lähitulevaisuudessa. Ei, meillä ei nyt tällä hetkellä ole mitään erityistoimia kuin, että vahvistamme valvontaamme ja sääntelypuitteistoamme. Kiitoksia. Saanko vielä erästä toista aiheesta? Ensimmäinen eh, marraskuuta Deutsche Bankin eh, kertomus oli, jossa puhuttiin eh, QEn määrällisen keventämisen pimeästä puolesta – Ähm, sanoitte, että tämä häiritsee, niin sanottiin, että tämä häiritsee niitä rakenneuudistuksia, joita itse haluatte. Sanoitte, että jäsenvaltioiden pitää rakenneuudistuksia tehdä. Tässä asiakirjassa sanoitte, että juuri tämän löyhän rahapolitiikan takia tämä uudistusinto on pysähtynyt. Heinäkuuhun 2012 asti nähtiin korkeita korkoa asteita, jotka pakottivat hallitukset uudistukseen. Ähm, ennen vuotta 2012 yli puolet OECDn äh, suosituksista pantiin täytäntöön. Nyt vuonna 2015 vain 20 prosenttia pantiin täytäntöön. Kysymykseni ei ole uusi, mutta haluan vielä esittää sen uudelleen. Oletteko samaa mieltä tästä Deutsche Bankin arviosta? Oletteko samaa mieltä siitä, että EKPn interventio on jotenkin pysäyttänyt tuon äh, nuo rakenneuudistukset, joita tarvitaan työmarkkinoilla, oikeusjärjestelmässä, veropolitiikassa ja niin poispäin? Well, the answer is no, I don't agree. Vastaus on ei, en ole samaa mieltä. Ja olen esittänyt tämän argumenttini monta kertaa. Ei ole ilmeistä, ilmiselvää, että korkeat korot jollakin tavalla stimuloisivat uudistushenkeä politiikan tekijöiden parissa. Esimerkiksi jos ajatellaan hiljattaisia kokemuksia, huomattavia muutoksia, rakennemuutoksia tehtiin erityisesti työmarkkinoilla, mutta myös muilla talouden alueilla, kun korot olivat olleet alhaalla jo varsin pitkään. Toinen aspekti, tarkastellaan minkälaisista rakenneuudistuksista me puhumme jos me todella olemme sitä mieltä, että jonkinlainen yhteys korkojen ja rakenneuudistusten välillä, niin todennäköisesti meillä on mielessämme rakenteelliset muutokset, jotka jollain tavalla liittyvät talousarvion budjettiin. Budjetti täytyy rahoittaa, mitä vaikeampi sitä rahoittaa, sen enemmän ehkä kannustumia. Minulla saattaisi olla järkiperäistä tätä budjettia. Esimerkiksi eläkeuudistukset usein ovat tällainen toimenpide, johon ryhdytään tällaisissa tilanteissa. Mutta ovatko nämä ainoita rakennemuutoksia, joista me puhumme? Tietenkään ei tehdään oikeusjärjestelmässä muutoksia, samoin muutoksia tehdään koulutusjärjestelmässä, edelleen uudistuksia voidaan tehdä poliittisessa järjestelmässä, vaali, lainsäädännössä, perustuslaillisesti. Olemmeko vakavissamme sitä mieltä, että maat tekevät nämä uudistukset, jos korot ovat korkealla, mutta eivät ryhdy näihin uudistuksiin, korot ovat alhaalla epäilen kovasti, joten loogista. Niin ja muuten EKPn eh, e tutkimuksetkin osoittavat, että itse asiassa alhaiset korot kannustavat uudistusten tekemiseen, koska korot yleensä äh, hyödyttävät joitakin ja ovat taas toiselle, toiselle haitaksi, joten tarvitaan resursseja, jotta jollakin tavalla voi korvata tätä tilannetta niissä ryhmissä, jotka eniten kärsivät, mutta on monia muitakin argumentteja, minkä takia en hyväksyisi tällaista ajatusta, että on muutettu, poistettu kannusteita. Ainoa poikkeus tämä liittyy siis läheisesti maan, budjettinsa raho, maan budjetin rahoittamiseen. Kiitoksia. Fulvio Martucello. Äh, puheenjohtaja pääjohtaja, minä aion äh, uudelleen esittää tuon kysymyksen, jonka jo Äh, edustaja Balz esitti. Joitakin päiviä sitten Financial Timesilla oli otsikko, että jos äh, kansanäänestyksessä Italiassa äänestettäisiin ei, niin Italia eroaisi eurosta. Pidättekö mahdollisena sitä, että valtio eroaa eurosta ilman omaa tahtoaan, vain ainoastaan siksi, että on äänestetty jollain tavalla kansanäänestyksessä? Ja toinen asia on sellainen, että, että eh, ehkä pysty siihen vastaamaan, mutta kollega Valille jo jotain eh, huomautittekin ehm, englantilaiset ja italialaiset lehdet otsikoivat, että kahdeksan italialaista pankkia olisi vaarassa, jos ei voittaisi kansanäänestyksessä. Asettautukaapa näiden pankkien säästäjän asemaan. Mitä te tekisitte? Menisittekö hakemaan nopeasti talletuksenne pois sieltä? Bundesbankin äh, pääjohtaja sanoi muutama päivä sitten, että todellinen ongelma on se, että joskus keskuspankkien pääjohtajat ovat joskus myös poliitikkoja. Minun mielestäni tämä on todella hyvä asia ja me odotamme teiltä poliittista suunnanantoa, että rauhoittaisitte markkinat ja erityisesti säästäjät, koska mm, lehtien otsikot tänään Italiassa aiheuttivat todella paljon perustelematonta paniikkia ja tämä olisi myös väline, joka liittyy pankkien kilpailuun. Pahoittelen, mutta kuten sanoitte, te ette ollut varma vastaanko kysymykseen ja olette oikeassa, minä en tule vastaamaan tähän, en ryhdy arvailemaan kummankaan kysymyksen vastausta. Kiitoksia. The time for some Kiitoksia. Meillä on muut vielä aikaa muutaman kysymykseen puhujalistan ulkopuolelta. Mitä ei? Niin. Te ette ole pyytänyt lisäkysymystä. Jos te esitätte lisäkysymyksen, Kyllä, siis puhujan pitäisi pyytää lisäkysymystä eikä teidän, elleikö meillä nyt ole sitten uutta sääntöä täällä. Niin, kyllä, te pystytte, olette pystytte hänen ajatuksensa lukemaan. Herra cello Niin, ymmärrän kyllä vastauksenne pääjohtaja, mutta yrittäkää ymmärtää, että jos meillä on talousasioita käsittelevä lehti, joka sanoo, että jos Italiassa kansanäänestys ei mene läpi, niin Italia eroaa eurosta, niin kyllä minä odotan edes kysymystä tähän. Voiko valtio erota eurosta ilman että se niin haluaa vain siksi, että on joku tietty tulos kansanäänestyksessä. Kyllä mielestäni EKPn pääjohtajan pitää vastata tähän. Linked also to the campaign we have in Italy, but, but... Country, but... Niin, kyllä tämä liittyy vähän tähän kampanjaan, mikä meillä on Italiassa, ehkä on parempi tekäämme tätä keskustelua omassa maassani. Minä en halua kommentoida muiden ihmisten kommentteja, joita he ovat tehneet äh, muihin artikkeleihin liittyen, kuten minä aikaisemmin jo sanoin, pitäydyn siinä. Uh, so, uh... Kiitos. Niin, ensin herra Toirer. Paljon kiitoksia, pääjohtaja. Minä puhun Saksaa. Herra pääjohtaja, te sanoitte, että tarvitaan rakenneuudistuksia valtioissa. Voisitteko kertoa meille, kuinka paljon aikaa meillä on? Jos katsomme eh, dollarivaluutta-aluetta Yhdysvalloissa ja vertaamme sitä eurovaluutta-alueeseen, niin näemme, että kummallakin keskuspankilla on suurin piirtein samat toimivaltuudet. Ero on enemmänkin poliittisissa elimisissä ja sopeutumisessa. Ja eikö teidän pitäisi sitten selkeämmin osoittaa, että keskus pankit pystyvät vaikuttamaan lyhytaikaisiin korkoihin, mutta pitkäaikaiset korot riippuvat muista tekijöistä, erityisesti äh, kasvuodotuksista, jos äh, pitkäaikaiset korot äh, huolimatta muutoksista joko lainamarkkinoilla ovat vieläkin alhaiset, niin sehän liittyy siihen, että rahoitusmarkkinat odottavat, että kasvu on Euroopassa alhaisempaa kuin muualla. Thank you. No, you, are absolutely right. Olette aivan oikeassa sitä, mitä olen toistuvasti sanonut, on, että rahapolitiikka e, tässä kasvua e, elvyttävässä tilanteessa tulee auttamaan syklistä elpymistä, mutta jotta e, elpyminen kestää pitkällä aikavälillä, silloin tarvitaan myös muita politiikkoja, ennen kaikkea tietenkin rakennepolitiikkoja, jotka tavallaan lisäävät tuotannon kasvua, yleensä kasvua. Ja olen siis kyllä teidän kanssanne samaa mieltä. Ähm, monsieur Hyvä puheenjohtaja, ilmeisesti te halusitte enemmänkin äh, kommentoida ähm, yhteisövalvontajärjestelmän äh, kertomusta tilintarkastustuomioistuimelta. Annan teille nyt mahdollisuuden tähän. Mielestäni äh, tilintarkastustuomioistuin sekaantunut politiikkaan enemmän kuin omiin asioihinsa, mutta se on eri keskustelun aiheessa. Well, first of all, let me say once again... Kiitoksia. Kiitoksia jälleen kerran. Haluaisin sanoa, että tätä kertomusta arvostin ja todellakin eräät asiat, jotka kertomuksessa otettiin mukaan ovat olleet avuksi. On hyvä, että ne tuotiin esiin, koska tämä tulee äh, hallintoneuvostomme keskusteluihin antamaan sisältöä, kun me ähm, keskustelemme äh, siellä näistä kysymyksistä. Äh, kertomuksessa kuitenkin sanotaan, että täyttä yhteistyötä EKP ei ole harjoittanut ja EKPn näkökulma on itse asiassa kuitenkin se, että me olemme käyttäneet hyvin paljon aikaa äm, yhteistyössä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Täytyy kuitenkin hyvin selvästi todeta se, että EKPn toimivaltaa on arvioida operatiivista tehokkuutta eikä muuta tai mitä tahansa muuta. Siksi me emme voi tehdä yhteistyötä tässä. Joka tapauksessa Euroopan komissio tulee nämä mandaatit arvioimaan tilintarkastustuomioistuimen mandaatista. Toinen kysymys, joka liittyy ero, ero on se tosiasia, että yhteinen valvontamekanismi ja EKP jakavat tiettyjä toimia, kuten esimerkiksi IT-alalla tai ähm, henkilöstöresursseissa – on nähty ongelmana siksi, että tämä ei ole resurssien erottamista, mutta kyseessä ei ole mitään tällaista, kun puhutaan toimien erottamisesta kyseessä on valvonta ja rahapolitiikka ja nämä yhteiset äh, yksiköt eivät millään tavalla tätä erottamista uhkaa, vaan yksinkertaisesti kyseessä on se, että me haluamme moninkertaistamista estää ja kaikin tavoin mahdollisimman paljon ehkäistä rahan haaskausta. Kiitos. Kiitoksia. Ryhmitämme nämä viimeiset ihan nopeasti. Herra Papadi Muli, sitten herra Langen. Thank you very Welcome, Mr. Draghi. Niin, hyvää päivää, herra Draghi. Puhun Kreikkaa. Kuuntelin mielenkiinnolla, kun vastasitte herra Kertsosille ja sanoitte, että seuraavassa kokouksessa ehkä käsitellään sitä, että voitaisiin keventää velkaa keski- ja pitkällä aikavälillä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Ja Jotkut sanovat, että se ei ole hyvä asia euroalueelle tai Kreikalle. Meidän pitää alkaa ajatella, mitä tapahtuu kahden vuoden jälkeen. Mikä teidän vastauksenne olisi niille, jotka sanovat, että ei, että ei pitäisi tehdä yhtään mitään, koska Kreikka ei ole hyväksi euroalueelle. Sitten vielä OECD. Siltäkin on tullut kannanotto ja sen mukaan pitäisi helpottaa varsin pian julkista velkaa Kreikassa. Herra Langen, Pääjohtaja, aivan oikein olette eh, viitanneet ennenkin aina näihin rakenneuudistuksiin. Ja koska me tänä päivänä etsimme konkreettisia vastauksia, niin kysymykseni kuuluu, mitkä ovat teidän mielestänne tarpeellisimmat rakenneuudistukset kolmessa suurimmassa euromaassa, Saksassa, Ranskassa ja Italiassa? Kiitoksia. Vastaus ensimmäiseen kysymykseen on se, että jos me tarkastelemme tilannetta, nyt huomaamme, että paljon edistystä on saatu aikaan. Kreikkalaiset ovat tässä saaneet aikaan viimeisten kuukausien aikana. Ja on erittäin tärkeää olla tätä kehitystä uhkaamatta. Nyt parasta olisi se, että saataisiin nykyisen katsauksen katsaus saatettua hyvin päätökseen. Tärkeää on se, että liikevoimaa emme menetä ja pääsemme nyt hyvään loppuun. Ja sitten edustaja Langen tämä kysymys on erittäin vaikea. Jokaisella maalla on oma listansa ja siellä asiat vaihtelevat aivan hyödykemarkkinoista, palveluista ja niin edespäin. tällainen yhdentäminen, jota soveltaisiin kaikkien kolmeen maahan yhtäläisesti, olisi suuri askel. Ja meillä on myöskin sellaisia maita, joissa oikeuslaitos ja koulutussektori, ihmisten pätevyystasoa kasvattavat markkinoita ajatellen. Tämä on hyvin, hyvin kattava lista, joka on erilainen eri maissa sisämarkkinat pois lukien, nehän ovat samanlaiset tulkoon kaikissa maissa. Kiitos. So we conclude this, yes, this first part. Kiitoksia oikein paljon. Päätämme tämän ensimmäisen osan rahapoliittisesta vuoropuolesta. Pääjohtaja Draghi tulee ihan muutama minuutin kuluttua takaisin, kun hän tulee tänne toisessa tehtävässä järjestelmän riskikomitean pääjohtajana. Tällä välin me voimme valita varapuheenjohtajamme, koska kuten tiedätte, Pablo Zalba on nyt Instituto Credit Officialin pääjohtaja. No luulen, että näin Pablon täällä. Thank you. We let Pablo.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 stay here, yeah. <laughs> no, not here, of course, but in the room. No, I, so we welcome Pablo Zalban. Niin, toivotamme tervetulleeksi Pablo Zalban. Kuten sanoin, hän sai tämän erittäin tärkeän uuden tehtävän. Ja tietenkin Pablo, me eh, kaipaamme sinua. Olet ollut erinomainen kollega, ystävä, erittäin hyvä varapuheenjohtaja joten varmasti kaikki sinua kaipaamme, mutta haluaisin pitää myös yhteyttä kanssasi, äh, olla yhteistyössä kanssasi uudessa tehtävässä. Sitten kiitoksia oikein paljon, Pablo. Lämpimät kiitokset. Niin, herra Baltz. I understand, Chair. Käsittääkseni, hyvä puheenjohtaja, meidän täytyy luonnollisesti valita myöskin toinen kollega nyt neljänneksi varapuheenjohtajaksi valiokunnallemme. EPPn puolesta haluaisin ehdottaa kollegaamme Lebron Matoa Espanjasta. Pizza, actually. Kiitoksia. Minun olisi pitänyt sanoa jotain sitä ennen vielä. Arvostan kyllä tätä puheenvuoroa, mutta me olemme hyvin tehokkaita, joten tietenkin ensin minun on sanottava, että nyt ryhdymme valitsemaan varapuheenjohtajaa ja meillä on joitakin varajäsen, jotka ovat täällä paikalla, herra Schwab, Tajani, herra Mann ja herra Venta, niin voin vakuuttaa, että meitä on yli 60 jäsentä, joten äh, yli 16 jäsentä, joten meillä on täällä äänivaltaisuus. Niin, nyt, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten sanoin, valitettavasti meidän täytyy korvata Pablo neljäntenä vaara puheenjohtajana. Ja haluaisin EPPn puolelta Gabriel Matoa, espanjalaista kollegamme, ehdottaa uudeksi neljänneksi varapuheenjohtajaksi. Consent to be nominated. Kiitoksia. Sopiiko ehdokkaalle se, että hänet nimitetään? Hyvä. Kiitos. Tiedän, että ehdokas on ekovaliokunnan täysjäsen ja hän on täyttänyt julistuksen taloudellisista eduistaan, joten voimme varmaan suosionosoituksin hänet hyväksyä, jos se teille sopii. Ja toivon, pyydän teitä nyt tulemaan tänne korokkeelle.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 Hyvä on, joten nyt voimme pitää kahden minuutin tauon. So, dear colleagues, let's start uh, this. No niin, hyvät kollegat, aloitetaanpa tämä toinen osuus, julkinen kuuleminen Mari Dragin kanssa. Ja nyt hän on Euroopan järjestelmäriskikomitean pääjohtajan ominaisuudessa tällä. Kuten tiedätte, tämä on elin, joka vastaa makrovakauspolitiikasta, makrovapausvalvonnasta. Ja herra Draghi on 21. kesäkuuta ollut tässä ominaisuudessa täällä, kun otetaan huomioon, mitä kaikkea on tapahtunut Euroopassa ja maailmalla, niin eh, JRKn näkemys on erittäin tärkeä. Sen eh, hallintoelin tarkasteli asiaa syyskuussa ja tänäänkin annetaan suosituksia, raportteja, varoituksia. Tulemme kuulemaan lisää pääjohtaja Drankilta, joten pääjohtaja anna teille puheenvuoron. Thank you. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat äh, Ekon valiokunnan jäsenet, arvoisat näistä herrat. Äh, on ilo olla äh, kertomassa tälle valiokunnalle Euroopan järjestelmäriskikomitean työstä sen puheenjohtajan roolissa. Viimeisen tapaamisemme jälkeen järjestelmäriskikomitea on julkaissut vuosikertomuksensa, joka kattaa kauden ensimmäinen huhtikuuta 2015 31. maaliskuuta 2016. Tämä kertomus ei voin äh, esittele järjestelmäriskikomitean riskikatsausta ja makrovakausanalyysiä, vaan myöskin tekee arvion vakavarausvaatimuspaketti CRD4 alla tehdystä poliittisista toimista ja äh, myöskin katsauksen järjestelmäriskikomitean poliittisista suosituksista. Haluaisin keskustella järjestelmäriskikomitean toimista suuremmassa kontekstissa sen tavoitteita vasten. Järjestelmäriskikomitea on riippumaton elin, jolla on makrovakausvalvontakompetenssi Euroopan unionin koko finanssijärjestelmän läpi. Järjestelmäriskikomitea tuo yhteen keskuspankit, finanssivalvonnan harjoittajat, Euroopan talous- ja komitean, Euroopan komission ja äh, muut äh, asiantuntijat, jotka ovat mukana järjestelmäriskikomitean äh, tieteellisessä valvontakomiteassa. Tämä kokoonpano on erittäin tärkeä järjestelmäriskikomitealle, sillä sillä ei ole mitään sitovaa valtaa, vaan se käyttää pehmeää valtaa ja suosituksia. Nyt haluaisin mennä hiljattaisiin toimimme, jotka osoittavat hyvin sitä, kuinka järjestelmäriskikomitea pyrkii saavuttamaan tavoitteensa. Äh, voin illalla kertoa, että järjestelmäriskikomitean äh, kertomus makrovakauteen liittyen käsittelee matalan korkotason ja rakenteellisten muutosten vaikutusta Euroopan unionin finanssijärjestelmään. Järjestelmän komitea on tärkeässä roolissa, kun me pyrimme säilyttämään finanssivakauden läpi koko Euroopan unionin. Kertomus on mm, neuvoa antavan äh, tieteellisen ja teknisen komitean yhteistyötä. Ja siinä on myöskin äh, talouden vakauskomitea ollut mukana EKPssä. Tämä on hieno äm, esimerkki siitä, kuinka järjestelmäriskikomitean jäsenet tekevät yhteistyötä muiden elinten kanssa. Edellisen kerran tavatessani selitin, että työmme tarkoitus oli arvioida äm, vakausvaikutuksia, joita matalalla korkotasolla oli todella systeemisestä näkökulmasta tarkasteltuna. Siksi meidän kertomuksemme on kattava. Se kattaa eri talouden sektorit ja ottaa huomioon myöskin sektorit ylittävät heijastusvaikutukset hallitukset eh, ja tartuntakanavat, kun se arvioi riskejä ja mahdollisia poliittisia toimia. Eh, kertomus identifioi kolme eri alaa. Ensinnäkin eh, liikentätoimimallien kestävyys, toisekseen laaja riskienotto ja kolmannekseen riskit, jotka liittyvät finanssijärjestelmän muutoksiin. On olemassa merkkejä siitä, että talouden vakauden riskit liittyvät Ähm, liiketoimintamallien kestävyyteen ja myöskin laajan riskienottoon ja saattavat kasvaa ähm, ajan myötä, jos korkotaso pysyy matalana. Nämä riskit, jotka liittyvät äh, talouden äh, rakenteen muutokseen, ovat enemmän syklisiä. Voisin lyhyesti tuoda esiin enemmän näihin kolmeen sekkaan liittyen, mitä tulee liiketoimintamallien kestävyyteen. Pitkän aikavälin matala korkotaso aiheuttaa tuottoasteeseen ja vakavaraisuuteen paineita sellaisilla toimilla, jotka takaavat tietyn tuoton esimerkiksi eläke ja ne vakuutusjärjestelmät, jotka takaavat tietyn tuottotason. Euroopan unionin pankkisektorin äh, vastustuskyky pitkällä aikavälillä on myöskin asia, äh, joka saattaa kärsiä, kun talletuskorkot ovat äh, matalia ja nettokorkotaso alhaalla samaan aikaan. Pitkän aikavälin matala kasvu ei saata täysin kattaa taantuvia nettokorkomarginaaleja. Tämän lisäksi on myöskin merkkejä siitä, eh, että eh, pitkällä aikavälillä eh, muut tulonlähteet saattavat kompensoida laskevia, talletus, laskevia korkotasoja. Myöskin eh, taloudellisen eh, vakauden riskit saattavat kasvaa Näin saattaa tapahtua, jos tuottaa tavoitellaan joko kasvattavalla viivutusta eh, tai kokoamalla, kasauttamalla riski, mm, riski sisältäviä omaisuuseriä. Tämän seurauksena riski omaisuuserien uudelleen arvottamiselle nousee. Ja tämän lisäksi matalat korot saattavat nopeuttaa siirtymistä ähm, markkinapohjaisempaan toimintaan. Tämä saattaa toimia tietyllä äh, tavalla ikään kuin vararenkaana tasapainottavana tekijänä, mutta äh, tähän liittyy myöskin riski siitä, että että ollaan haavoittuvaisempia markkinasokeille. Järjestelmäriskikomitean kertomus myöskin tuo esiin erilaisia poliittisia vaihtoehtoja, joiden kautta voidaan välttää näitä talouden vakauden riskejä, joita kuvasin toteutumasta. On tärkeää ottaa huomioon eri politiikan mahdollisuuksia holistiselta ja kaikki koko järjestelmän kattavalta näkökulmalta, erityisesti siksi, että meidän täytyy pystyä käsittelemään ristejä, riskejä ja säätelykysymyksiä. Järjestelmäriskikomitea on keskittynyt ähm, rahoituslaitosten ähm, kestävyyteen ja äh, rahoituslaitosten kriisinratkaisupuitteistoon. Kuitenkin nämä eivät ole oikeastaan suosituksia, vaan pikemminkin tällaisia ehdotuksia, joita sidosryhmien pitäisi itse tarkastella ja pohtia. Toimintamahdollisuuksiin tulee mukaan toimenpiteitä, jotka voitaisiin täytäntöönpanna lyhyellä aikavälillä ja jossakin tapauksissa niitä jo nyt on mukana olemassa olevassa järjestelmäriskikomitean työssä. Samoin pitkäaikaisprojektit, joissa pyritään lieventämään järjestelmäriskejä. Raportissa myös korostetaan sitä, että täytyy sulkea tällaisia jäljellä olevia tietoaukkoja sääntelyuudistukset, joita on tehty viime vuosina, on kuitenkin huomattavasti parantanut tiedonsaantia valvonnan tarkoitusperiin eri aloilla EUn rahoitusjärjestelmää. Kuitenkin on vielä jäljellä tällaisia tietokuiluja, ne pitää korjata ja makrovakauden valvontaa pitää tehostaa eh, toimielinten välisellä yhteistyöllä käyttäen hyväksi olemassa olevia ja tulevia tietolähteitä esimerkiksi, mitä tulee Emiriin ja eh, direktiiviin vaihtoehtoisista mm, sijoitusrahastosta. Tässä pitää ottaa huomioon myös velkavipuvaikutus. Kun pidetään tämä mielessä, voin todeta, että nyt on jo ryhdytty toimiin ja lisätty tie- tietoa kiinteistöalalta ja suosituksissa katetaan sekä liike invest, ö, kiinteistöt että asuntokiinteistöt. Haluamme toimia harmonisoidumissa olosuhteissa ja seurata kiinteistömarkkinoita tarkemmin Euroopan unionissa. Lisäksi olemme julkaisseet tällaisia varoituksia kahdeksasta maasta niiden äh, puutteista kiinteistömarkkinoilla ja nämä varoitukset on esitetty kahdeksan maan asianmukaiselle ministerille. Järjestelmäriskikomitealla on mandaatti esittää varoituksia, jos on vaara, on tunnistettu huomattava järjestelmäriski ja korostaa tätä riskiä sen olemassaoloa tarvittaessa analyysit käännettiin tulevaisuuteen, pyrittiin tunnistamaan haavoittuvaiset, jotka saattavat synnyttää järjestelmäriskejä. Ajan mukaan rahoitusjärjestelmissä pitäisi ryhtyä toimiin, jotta voidaan vähentää näitä riskejä, jos nämä riskit toteutuisivat käytännössä. avainhaavoittuvaisuudet, joita korostetaan, liittyvät kotitalouksien velkaantuneisuuteen ja missä määrin ne pystyvät maksamaan takaisin lainansa, samoin miten arvioidaan hintadynamiikkaa äh, asuntokiinteistömarkkinoilla. Kotitalouksien velkaantuneisuus ja yliarvostetut kiinteistöt, jotka ovat kehittyneet viime vuosien aikana, yleensä menee paljon aikaa ennen kuin ollaan kriittisellä tasolla. Ja jos tulee jotakin häiriöitä, tähän liittyvä haavoittuvaisuus voi materialisoitua varsin nopeasti esimerkiksi kotitalouksien kulutus voi laskea tai tapahtuu lainanmaksuhäiriöitä, hinnanlaskuja. Sitten kun ajatellaan näihin haavoittuvaisuuteen asuntomarkkinoihin, tämä vaihtelee näiden kahdeksan maan kesken ja järjestelmän riskin tarkoituksena auttaa, järjestelmän komitean tarkoituksena auttaa näitä maita. Nämä ovat maakohtaisia ongelmia monta kertaa ja on tunnettu ei kuitenkaan voida olettaa, että lyhyellä aikavälillä nämä ongelmat materialisoituvat, mutta silti voi, on hyvä alkaa toimia, koska makrotaloudelliset toimenpiteet yleensä ovat tehokkaampia, jos ne otetaan käyttöön hyvissä ajoin. Vielä lopuksi sanoisin, että kun mennään eteenpäin, niin järjestelmäriskikomitea jatkossakin tulee toimimaan mandaatissa varoissa harjoittamaan makro tason valvontaa rahoitusjärjestelmässä EU-ssa mukaan lukien sen, että identifioi maakohtaisia rahoitusvakaushaavoittuvaisuuksia ja heikkouksia. Toimielimellisesti komitea pystyy harjoittamaan vertaispainetta ja tekemään tavallaan työtä toimattomuuden eh, toimimattomuutta vastaan. Voidaan esittää myös varoituksia, jos huomattavia riskejä todetaan ja voidaan esittää suosituksia korjaaviksi toimiksi. Kiitän teitä huomiosta ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin ja kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Aika syistä meidän tulisi rajoittaa suotit neljä minuuttia maksimissaan. Eli ensimmäinen puhuja on herra Kirtsos. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Pääjohtaja Draghi, te käsittelette myös järjestelmäriskejä, jotka liittyvät muihin kuin pankkeihin ja varjopankkialaan. Kuinka kauan tarvitsette, jotta voit saada aikaan kattava politiikka tämän tyyppisten riskien varalta, koska kummatkin alat, muut kuin pankit ja varjopankkiala kehittyvät? Kiitoksia. Kiitos. Tämä monipuolistuminen muun kuin pankkitoiminta ja varjopankkialaan tarjoaa mahdollisuuksia, mutta myös riskejä, joita on valvottava. Ja nämä riskit ovat äh, se, että on liikaa vipuvaikutusta ja liiallista äh, yhteenliittyvyyttä, joka näkyy erityisesti rahamarkkinavarahastojen ja pankkijärjestelmän välillä myös likviditeetti- ja maturiteettien yhteensopimattomuutta näkyy. Joten me heinäkuussa 2016 julkaisimme ensimmäisen arvion, katsomme riskejä kahdesta eri analyyttisestä näkökulmasta. Ensinnäkin mm, lähestymistapa, jossa katsotaan varjopankkijärjestelmän eri komponentteja, investointirahastot ja kaikenlaiset muut rahoituslaitokset. Ja sitten katsomme eh, eteenpäin, kehitämme valvontakehystä varjopankki alalla, eh, analysoimme Emirin tietoja ja vaihtoehtoisen sijoitusrahastojen direkt direktiivin tietoja. Kuinka kauan tämä vie aikaa? Kuten tiedätte kaikki elimet, jotka ovat mukana tässä makrovakausvalvonnassa, ovat työskennelleet varjopankkialalla tai muulla kuin pankkialalla jo varsin pitkään. Hyvin vaikea sanoa milloin, niin milloin ei ole mitään päivämäärää. Tiedän, että tämä on vuotinen asia ja entisinä FSBn puheenjohtajana voin sanoa, että ilmapiiri on muuttunut ja mentaliteetti on muuttunut. Nyt kannatetaan paljon enemmän valvontaa ja makrovakausvalvontaa varjopankkialalle ja muulle kuin pankkialalle. Kiitoksia. Kohta meillä voimme kertoa rahamarkkinarahastotrilogin myönteistä tuloksista, joten saamme sitten uutta säätelyä varjopankkialalle. Pervaus Veres. Euh, Kiinnostava kuulla, miten puheenjohtaja Draghi arvioi näitä neuvotteluita sitten kysymykseen, niin se liittyy komission työohjelmaan. Siellä tarkoituksena on uudelleen tarkastella Euroopan rahoitusvakaus välinettä ja keskustella teidän kanssanne, missä määrin olette sitä mieltä, että komission pitäisi tätä käsitellä. Te puutuitte äsken kiinteistömarkkinoista, oletteko te sitä mieltä, että on tiettyjä erityissektoreita, joilla järjestelmäriskin seurantaa ei ole tarpeeksi varmalla pohjalla lainsäädännön kautta. ajattele, minkälaista valvontaa tällä hetkellä on olemassa. Sitten johdannossanne korostitte sitä seikkaa, että teillä ei ole täytäntöönpanojen valtaa. Oletteko te sitä mieltä, että tämän näin ollen on sellaisia alueita tai aspekteja, joilla lainsäädäntöä pitäisi muuttaa ja teidän pitäisi saada toimintavaltuuksia aivan erityisesti tietenkin tällaista mm, sitovaa valtaa tar- tarkoitan. Second question. Tähän toiseen kysymykseen vastaakseni pitkälti en kyllä usko, että meidän pitää muuttaa tämän hetkistä lainsäädäntöä. Tarkoituksena ei ollut saada aikaan mitään päätöksentekevää tahoa, vaan tällainen jonkinlainen foorumi, jossa esittää suosituksia tai varoituksia. Siis Tämä on tyypillinen esimerkki pehmästä vallankäytöstä, eikä kyse ole niinkään sitovasta äh, lainsäädännöstä toiminnasta, koska muut tahot hoitavat sitten tätä puolta niin kansallisella kuin tasolla kuin komissiossa ja EKPssäkin, joten tämä ma- äh, tätä on siis olemassa aika paljon ja järjestelmäriskikomitea oikeastaan täyttää tehtävänsä mielestämme tyydyttävällä tavalla. Pääriski tällä hetkellä. Nyt toista, mitä jo aikaisemmin sanoin, siis pääriski liittyy siihen, että haitetaan kasvua. Tämä on suurin riski ja tämä sitten jatkossa näkyy erilaisina rahoitusalan riskeinä ja epävapauksina, mutta se on tällä hetkellä avainkysymys, joka pitää pitää mielessä. Aivan erityisesti tarkoitan sitä, että eläkerahastot ovat heikentyneet, samoin vakuutusyhtiöt ja jossakin määrin pankkien taseet ovat heikommissa kantamissa. Toinen riski liittyy uudelleen hinnoitteluun sisämarkkinoilla. Tietenkin uudelleen aina tapahtuu, mutta dramaattista uudelleen se on paha asia. Sitten kolmas riski velan kestävyyden heikkeneminen valti, julkisessa taloudessa ja kotitalouksissa ja sitten häiriöt varjo pankkialueelle, mitä se sitten näkyy perinteisellä pankkisektorilla. Nämä ovat riskejä, eivät välttämättä todennäköisiä tapahtumia, mutta potentiaalia riskejä, joihin järjestelmän riskikomitea kiinnittää jatkuvasti huomiota. Sander Lunes. Kiitoksia Sander Luune. Draghi, äh... Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja Draghi. Torstaina näemme, että osakkeen omistajat äh, Monti di Paschi italialaisessa äh, pankissa hyväksyvät tämän viiden miljoonan ohjelman osana pelastusohjelmaa. Käsittääkseni tämä äh, summa piti saada ähm, kokoon ennen vuoden loppua, sen jälkeen kun kertomus osoitti, että kyseessä oli Euroopan heikoin pankki tässä emme saa unohtaa, mikä tilanne pankilla oli. Sen osake on pudonnut vuoden 2009 jälkeen 99 prosenttia. Oletteko sitä mieltä, että tämä ohjelma tulee vakuuttamaan ja houkuttelemaan investoijia? Toinen kysymys, yleisempi sellainen, samoilla linjoilla. Uskotteko te, että markkinaperusteinen ratkaisu italialaiselle pankeille ja järjestelmättömille lainoille on riittävä, jotta me pystyisimme puuttumaan kriisiin Italian pankkisektorina vai vaatiiko Italia enemmän kuin tämän? Ja viimeinen kysymys tämä liittyy ähm, järjestelmäriskikomitean ja ähm, kansanäänestykseen, joka on tulossa Italiassa hyvin pian. Onko järjestelmäriskikomitea arvioinut äh, sitä, mikä mahdollisella ei-äänestystuloksella olisi äm, pankkisektorin. Oletteko arvioinut tätä? Kiitoksia. First question I have to answer that I don't... Kiitoksia. Täytyy vastata, että minä en kommentoi ensinnäkään yksittäisiä laitoksia. Ja toinen äh, kysymys vastaus siihen on ei, en tiedäkseni. Tässä jäämme tilanteeseen, jossa te periaatteessa tiedustelette, pitäisikö markkinaratkaisuja tutkiskella ottaen huomioon ja säätelyllinen puitteisto, joka Euroopan unionissa on, markkinaratkaisuja pitäisi aina ihan ensisijaisesti pohtia. Enrique Kiitoksia, Enrique Calvechambon. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia, herra Draghi, että jälleen tulitte valiokuntaan. keskustelemaan työstänne. Niin viittaan hiukan siihen, mitä te äsken itse sanoitte. Euroopan järjestelmäriskikomitea on tällainen keskustelufoorumi, antaa suosituksia, neuvoja, ohjeistusta, ei, eikä se tarvitse täytäntöönpaneen valtuuksia. Niin no, tämä tietysti on totta, mutta tämä on teidän mielipiteenne, mutta to, totta kuitenkin on, että tulee kyllä sellainen vaikutelma, että riskejä edelleenkin on, koska ei ole ryhdytty tarvittaviin toimiin, jotta oltaisiin muutettu rahoitusjärjestelmä ja konkreettisesti ajatellen, ajatellen pysyviä riskejä, jotka liittyvät näihin liian suuriin rahoituslaitoksiin tai jotka ovat liian lähes yhteydessä moniin muihin tahoihin, siksi ne eivät voi kaatua. Sitten on myös muita riskejä, jotka liittyvät epävakauteen, eikä mikään ei voi rauhoittaa kansalaisia eikä markkinoita, kun stressitestit ovat aika naurettavia ja ne käyttävät erilaisia metodeja riippuen mitä pankkia arvioidaan, onko se alueesta pankista vai ei, missä maassa toimivat ja niin edelleen. Tämäkin on riski. Tässä on todellakin usko, uskottavuusriski olemassa, enkä puhu nyt Italian tilanteesta. Ja sitten vielä yksi. Ja siinä kaikki. Kiitoksia herraakin. Thank you. Um, on your... Kiitoksia tästä ensimmäisestä kysymyksestänne. Paljon on tehty, jotta voitaisiin käsittää tämä liian iso katuakseen riskiä. Jos katsomme muutaman vuoden taaksepäin ennen kriisiä, osuus oli silloin 7 prosenttia pankkijärjestelmässä euroalueella, nyt se on 14 prosenttia. Kaikenlaisia puskureita on otettu käyttöön. Valvonta on täysin uudistettu erityisesti euroalueella, mutta yleisestikin myös Euroopan unionissa. Rahoitusvakauslainsäädäntöä on hyväksytty. Nyt meillä on tämä TELAC, EMREL Euroopan tasolla. Joten hyvin paljon on tehty. Riittääkö se? Me emme tiedä sitä. Tavoitteena on kaikessa sääntelyssä ja valvonnassa. Se ei voi olla sitä, että ollaan aivan täysin varmoja seuraavasta rahoituskriisistä, koska ei tiedetä, mistä se tulisi. Mutta yritetään tehdä rahoitusalastamme ja pankkialastamme niin vahva kuin mahdollista. En ole samaa mieltä kanssanne siitä, että stressitestit ja strepsijärjestelmä eh, ei sovelleta eh, tasaisesti. Kyllä sitä sovelletaan eh, varsin tasaisella tavalla ja noudatetaan olemassa olevia sääntöjä. Meillä on varmaan ehkä eri näkemys, mutta toisaalta minä olen puolueellinen, kun näin sanoin. Meillä ei ole mitään todistusaineistoa siitä, ettei tätä noudatettaisi samalla tavoin kaikkialla tätä stressitestijärjestelmää. Kiitoksia Dimitri Papadimulis. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun nyt kreikkaa. Puheenjohtaja Draghi, me emme ole saattaneet pankkiunionia valmiiksi vuosien aikana ja tämä kuuluisa kolmas pilari investointijärjestelmä, investointi ähm, takuujärjestelmä ei ole valmis. Sanoisitteko, että komissio ei ole antanut aloitetta? Me tarvitsemme jonkinlaisen aikataulun. Sellainen hän oli olemassa. Vuoteen 2014 tämä piti saattaa päätökseen. Voisitteko antaa teille, teidän kantanne tästä kolmannesta pilarista? Siitähän on keskusteltu Euroopan parlamentissa ja monet kollegat uskoivat, että kolmas pilari on jotakin, mikä tekee mahdolliseksi saattaa pankkiunoni valmiiksi ja että tämä tulee vaikuttamaan systeemisen riskiin hyvin vahvasti. Mikä teidän kantanne tähän on? Olemme sitä mieltä, että kolmas pilari pitäisi viedä loppua, jota saadaan valmi, valmiiksi pankkiunin ja me olemme sitä mieltä, että riskin vähentämisen pitäisi kulkua, kulkea riskin ja on kanssa käsikädessä. Paljon on tehty, ollaan tekemässä riskien, riskien vähentämiseksi ja jo aikaisemmin mainitsin teilläkin MRLin erilaiset puskurit, myös työn, jota kriisinratkaisuneuvosto on tehnyt julkisen talouden altistumista vastuusta. Mutta tämä ei tietenkään ole miten, mitenkään ristiriidatonta toimintaa, mutta suoraan sanottuna tämä on tärkeää työtä. Ja niin kuin jo aikaisemmin sanoin, on ihan totta, että tämän päivän prioriteetit ovat siirtyneet kielisempiin kysymyksiin johtajan mielissä, ja se on ihan todellisuutta, mutta, mutta se ei ole kuitenkaan hyvä syy sille, että unohdetaan, millä edelleenkin on merkitystä, jos halutaan tarttua talous- ja rahaliiton haavoittuvaisuuksiin, niin meidän pitää viedä loppuun pankkiunioni, saada aikaan pääomamarkkinaunioni, ja tämä on yksi pilari sitä kaikkea. Thank you, Molly Scott Kiitos. Molly Scott Cato. Ei, anteeksi, hän ei ole paikalla. David Coburn. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja herra Draghi. Mukava nähdä teidät uudelleen. Olette varmaan tietoisia herra Schumannin äh, äh, ilminantajan äh, julkilausumasta liittyen Unicreditiin Irlannissa. Tiesittekö te tästä, kun olitte Italian keskuspankin pääjohtaja vai pidettiinkö se piilossa teiltä? Äh, kertoiko Irlannin säätelijä Italian keskuspankille, jos ei, niin miksi ei? Tämä on järjestelmän riskin näkökulmasta huolestuttava, erityisesti kun Italian pankit ovat nyt kovasti otsikoissa. Ja Unicredit on yksi äh, suurimmista italialaisista pankeista. Voisitteko ehkä kommentoida tai valaista meitä tästä? Uh, uh, Kiitoksia. Viimeisessä kokouksessamme parlamentissa Strasbourgissa minä vastasin tähän kysymykseen, jonka edustaja Flanagan esitti, jos nyt olen aivan oikeassa. Ja se, mitä minä sanoin, että kirjallista vastausta valmistellaan ja lähetetään hänelle, kuten aina teen. Kiitoksia. Voisinko pyytää, että lähettäisitte sen muillekin, ehkä minullekin, minua kiinnostaisi tietää tämä. Tämä huolestuttaa kovasti, koska Italian pankit ovat kovasti otsikoissa ja eh, niitä on pidettävä silmällä. Ja koska te olette EJRKssa ja varmistatte, että tiedot virtaavat pankkien kesken. Kaikki keskuspankit, jotka EJRKssa ovat, haluavat olla varmoja, että järjestelmä toimii kunnolla ja tekin varmasti haluatte. Ja monet meistä täällä haluaisivat saada eh, tarkempia tietoja. Mutta kiitoksia oikein paljon. Odotamme komasti tätä vastausta. Ähm, Kiitoksia, Kerro Kiitoksia, minulla on se kysymys. Kun komissio on uudelleen tarkastelmassa makrovakauspolitiikan puitteita, 7. marraskuuta oli kokousasiasta ja komissio on julkaissut tiedotteen 28. marraskuuta, mikäli luen tätä nyt oikein, niin jälleen kerran siirretään päätösvaltaa kansallistasolta Eurooppaan. Tämä liittyy komission suunnitelman halutaan varmistaa, että oikea tasapaino kansallisen jouston ja yhteisökontrollin välillä saavutetaan, mutta tähän vielä puh- tässä puhutaan siis oikeasta tasapainosta. Sitä halutaan myös siis vahvistaa. Tämä voi tarkoittaa sitä, että joudutaan valta- vertaistamaan nämä välineet ja tehostetaan EKPn roolia makrovakaudellisena keskuksena ja selkeytetään sen roolia muutenkin. Minun kysymykseni teille, onko jälleen kysymys siitä, että äh, ei ole neuvoteltu asiasta, mutta kuitenkin valtuutta siirretään tällä tavalla. Valtaa lähtee kansallisilta viranomaisilta myös makrovakauspolitiikassa. Yleensä sitä harjoitetaan kansallisella tasolla eikä niinkään EU-tasolla johtuen äh, erilaisista suhdanteista jäsenvaltioissa. Onko tässä siis kyse, että jälleen kerran siirretään asioita keskitetylle eurooppalaiselle tasolla, vaikka asia voitaisiin hoitaa paremmin kansallisella tasolla? Kiitoksia. Thank you. Um... Kiitoksia. En tiedä, tästä voin vastata siinä mielin, että voin kertoa, mitä järjestelmän riskikomitea on komission katsaukseen vastannut. Me periaatteessa määrittelimme järjestelmän riskikomitean prioriteetit ja tässä yhteydessä totesimme, että meidän pitäisi olla läheisesti yhteyksissä yhä EKP. Tämä ei liity lainkaan siihen, että toimivaltaa siirrettäisiin kansalliselta tasolta jonkinlaiselle ylikansalliselle taholle sanoimme, että yleisen komitean pitäisi yhä koostua laajasta edustuksesta, jotta järjestelmäriskikomitea voisi olla eri toiminnan välisen yhteistyön foorumi. Tämä jälleen kerran ei vaikuta mitenkään toimivallan siirtoon, ei lainkaan liity siihen. Mainitsimme yksinkertaistamisen mm, pankkisektorin työkalupaketissa verrattuna nykytilanteeseen. Tässä me annoimme kantamme tai mielipiteemme, mutta mitään vallansiirtoa ei tapahtunut. Nämä olivat siis komission esittämiä kysymyksiä, joihin me vastasimme. Ja sitten me totesimme, että makrovakausvälineet pankkisektorin ulkopuolella palveluja tiettyjä tarkoituksia, mutta on kuitenkin yleinen käsitys siitä, että meillä pitäisi olla makrovalvonnallinen kattava työkalupaketti, joka kattaa muutakin kuin pankkisektorin. Tämä on hyvin tärkeää, sillä toiminta kehittyy nopeasti ja meillä pitää olla työkalut siihen, että meillä voi olla makrovakausvalvontaa, jotta voimme tätä makrovakauspuitteistoa valvoa. Kuka tämä sitten tekee on avoin kysymys, komissio vai kansalliset toimivaltaiset viranomaiset. Jälleen kerran me emme tähän päätökseen puutu. So, Mr. President, I, no. I I suppose you didn't play any... Oletan, että teillä ei ole mitään roolia sen suhteen, pitäisikö antaa enemmän toimivaltuuksia asiassa EU Teillä on ollut siis mitään roolia tässä. Kyllä meillä on rooli siinä mielessä, että komissio kysyi meiltä meidän kantamme näissä kysymyksissä ja me vastasimme komissiolle. So the word hearing, I have sorry, only no, six. No, four minutes, sorry. Anteeksi nyt vain neljä minuuttia vain. Kylläpä te olette tiukka puheenjohtaja. Meidän on päätettävä kokousajoissa. Herra Thomas Mann. Niin, paljon kiitoksia. Minä puhun saksaa. Herra Draghi, se mandaatti, josta te puhuitte, että varoitetaan riskeistä, ei ole vain asia, joka on kiistaton, vaan se on myös asia, joka voi meitä auttaa, mutta mutta kukaan ei ole saari, eh, joten meillä on aina globaali yhteinen vastuu. Eh, siitä syntyy kysymykseni. Brexit-äänestyksen jälkeen Iso-Britanniassa on tapahtunut paljon heilahduksia Euroopan markkinoille tämän ehm, yllättävän tapahtuman jälkeen on enemmän riskejä. Eh, meillä on kiinteistömoguli Donald Trump, jonka on nyt vastuussa. Hänen ensimmäinen vaatimuksensa olivat että amerikkalaiset yritykset, äh, niiden pitää tuottaa Yhdysvalloissa ja kauppasopimukset keskeytetään, oli kyse sitten TTIPistä tai muusta ja tästä äh, syntyy kielteinen vaikutus. Meillä ei ole näistä kasvudynamiikkaa, josta puhuitte äsken pääriskinä, jos korot nousevat tai Yhdysvaltain velkaantuminen lisääntyy ja vielä ei yhtään tiedetä pankkien ja varjopankkien tilannetta. Ne on kunnossa täällä Euroopassa, mutta eivät Amerikassa. Joten miten arvioitte tätä lisääntyvää protektionismia? Eikö se tule olla suuri vaara? niin, että meidän taloudellista agendaa on muutettava, eikö tämä aiheuta vaaran rahoitusvakaudelle meillä euroalueella? It's, it's not easy to... Ei ole helppo vastata tähän kysymykseen, koska se tarkoittaisi, että meidän pitäisi tehdä olettamuksia asioista, politiikasta, jota ei ole vielä muotoiltu. Tämä politiikka on ollut vaalikampanjan aiheena, mutta se ei ole vielä tullut sellaiseen vaiheeseen, että selvästi tiedettäisiin, millaista tuo politiikka tulee olemaan seuraavien vuosien aikana. Mutta me kyllä tiedämme ja voimme sanoa, että protektionismi ei lisää hyvinvointia. Se ei lisää ihmisten hyvinvointia. Ja sitten meidän pitäisi kysyä itseltämme, miksi tällainen protektionismin aalto on kehittynyt? Vastausta yksi vastauksista on se, että me otamme vastaan globalisaation, emmekä ota huomioon niitä, jotka eivät hyötyneet globalisaatiosta, ja heitä on hyvin paljon ympäri maailmaa. Joten eh, se asia, jonka voisimme nyt oppia, on se, eh, että meidän ei nyt kuule tule kääntyä taaksepäin, palata aikaan, johon ei voi eh, todennäköisesti enää palata eh, protektionismin kautta, vaan meidän pitäisi huolehtia niistä, jotka ovat menettäneet hyvin paljon globalisaation kautta, heittämättä kuitenkaan hukkaan niitä hyötyjä, joita globalisaatio on tuonut viimeisen 20 vuoden aikana. Kiitoksia, Paul Tang. Uh, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja Herra Draghi, minulla on kysymys arvopaperistamisesta. Parlamentti on laajalti keskustellut arvopaperistamisesta. Laaja tukea varmasti on sille, että meidän pitää oppia kriisin läksyistä. Myös on parlamentissa tunnettu huolta siitä, mitä arvopaperistaminen voi tuoda mukana ja miten se voi lisätä epävakautta sikä siinä mielessä, että voisi syntyä omaisuuseräkuplia tai ne voisivat pahentua tätä, tämän myötä. Haluaisin kovasti kuulla teiltä itseltänne, miten te tämän asian näette. Ymmärrättekö, ymmärrättekö tätä huolta tunnetaan? Voisiko EKPlla olla joku rooli? jotta voitaisiin hälventää näitä pelkoja, koska parlamentin on vaikea nähdä, minkälaisia tilanteita voi syntyä, mutta EKP kyllä on siinä tilanteessa, että se pystyy tilannetta seuraamaan. Thank you. Kiitoksia. Asia on niin. Me kutsumme samalla nimellä arvopaperistaminen todellisuuksia, jotka ovat varsin erilaisia toistaan, nimittäin kun arvopaperistetaan USAssa ja minkälaista arvopaperistaminen on ollut täällä Euroopan unionissa. Niin paljon kuin nämä subprime-lainat, aiheuttivat tätä velan arvopyöristämistä ja ja tämä oli todellakin varsin läpinäkyvää, oli varsin vaikea hinnoitella, oli varsin vaikea äh, antaa oikeita riskikannustimia, koska pankit eivät pitäneet itsellään juurikaan riskiä näistä arvopaperistamisista. Meillä taas arvopaperistaminen Euroopassa oli avointa, täysin erilaista, näkyvyys oli suurta, helposti hinnoiteltavissa ja, ja te näkisitte kyllä tämän myös tiedoissa, mitä tulee maksuhäiriöihin. USA nämä velan laiminlyönnit olivat moninkertaisia suhteessa Euroopan tilanteeseen. Nyt muista näitä lukuja tarkkaan, mutta luvut Euroopassa ovat todella vähäisiä. Ja siltikin, jos kunnolla suunnitellaan arvopaperistaminen, niin se on voimakas väline, jotta saadaan luototusta aikaan reaalitaloudella ja taloudelle ja pk-yritykselle. Tässä maailmassa jossa jo tuotteet on aika pitkälle ja Voimme vahvistaa tilannetta vielä, nimittäin tämä yksinkertainen, läpinäkyvä standardoitu arvopaperistaminen, YSL-arvopaperistaminen. Meidän mielestämme komission ehdotus on ihan ok. Riskin säilytysprosentti on hyvä tasapaino tätä komissio on ehdottanut, siis sen välillä, että annetaan markkinoiden kehittyä tuottaa ja pidetään silti jonkin verran riskiä ja varovaisuutta pelissä. Nyt kuitenkin vaikkakin kun korot ovat niin alhaalla, me emme tule näkemään mitään suurta välineen käytön lisääntymistä mitenkään lähitulevaisuudessa ainakaan. kysymys vielä. Yksi asia, mikä on huolestuttanut, nimittäin huolimatta rajoitetuista menetyksistä täällä Euroopassa, niin olemme kuitenkin nähneet, että markkinat ovat romahtaneet eivätkä palautuneet, joten sanoisin, että se ei ollenkaan myötä vaikuttanut vakauteen. Tiedän kyllä, että ei voida välttämättä verrata Eurooppaa USA, mutta silti tämä voi vaikuttaa asiaan. Haluaisin kuulla siis teiltä EKPn pääjohtajana, että teillä on rooli tässä ja varmistaa, että markkinat toimivat vakaasti. Saadaan hyvät liikvet markkinat aikaan, ei hyvin aikoina pelkästään, vaan myös huonona talouden aikoina. Olemme vakuuttuneita siitä, että jos arvopaperistaminen suunnitellaan kunnolla ja riskis, riskin säilyttämisosuus on riittävä, silloin se varmasti myötä vaikuttaa luotonannon elpymiseen ja sen päätymiseen reaalitaloudelle, joten tämä on myönteinen mm, panos. Mutta olettaa, että markkinat elpyvät, niin silloin on välttämätöntä, että korot nousevat ja myös sääntelyn muutoksia, joita tarvitaan markkinoille, koska kun ajatellaan aikaisempaa sääntelyä, jossa kohdeltiin eurooppalaisia ja USA-laisia tuotteita aivan samalla tavalla, vaikka ne olivat aivan erilaisia sijoitustuotteita. Ja tätä, tämä on nyt teidän tehtävänne, jos teistä näin kannattaa tehdä, niin teidän pitää pureutua tähän kysymykseen. Thank you we will vote very soon on this topic, so we will see parliament position, so we can conclude. No niin, tulemme pian näkemään parlamentin kannan. Me voimme myös päättää tämän vuoropuhelun. Kiitoksia oikein paljon pääjohtaja Draghi. Eh, te tulette... Ää, eh, RK e on puheenjohtajana, pääjohtajana olemaan täällä jälleen 29.5.2017. Kiitoksia oikein paljon tästä pitkästä, intensiivisestä, mutta erittäin hyödyllisestä rahapoliittisesta vuoropuhelusta ja kuulemisesta EJRK kanssa. Pidämme nyt ihan lyhyen kahden minuutin tauon.

Hyvät kollegat, menemme esityslistan kohtaan viisi, puheenjohtajan ilmoitukset, tiedot käytännössä olevista trilogiasta, prospektuksesta. Toinen trilogiasetuksesta tapahtui 15. marraskuuta. Silloin keskusteltiin soveltamista soveltamisalasta ja poikkeuksista ja e, mainonnasta, e, esitteen julkaisumista, kolmansien maiden aspekteista ja myöskin e, muista kysymyksistä. Edistystä tapahtui joissain asioissa ja seuraava trilogi on huomenna. Rahamarkkinarahastoista. Minulla on suuri ilo kertoa teille, että että poliittiseen yhteisymmärrykseen on päästy 14. marraskuuta viidennessä trilogissa yhteislainsäätien kesken. Sen jälkeen, kun meillä oli pitkiä neuvotteluita heinäkuusta marraskuuhun, tämä luo hyvät puitteet kolmen tyyppisille monivuotisille rahoituspuitteille, jotka asetuksessa on. Ja rahamarkkinarahasto tällaisen volatiliteetin ähm, pääoma-arvot ja monet muut kysymykset, ne ovat nyt valvonnan alaisia ja lisäksi tulee lisää Alvinalle ja julkisen velan Sinafeille lisävaatimuksia. Tämä uuden puitteiston tarkoituksena on tehdä MFFstä vahvempi kriisiaikoina ja ehkäistä systeemaat järjestelmäriskiä, teknisten äm, työn tulos on vielä tarkasteltavana, neuvotteluosapuolten tarkasteltavana ja valiokunta kuullaan tuloksesta ajallaan ja täysistuntoäänestys järjestetään vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Haluaisin myös onnitella esittelijää Niina Gillia ja koko neuvottelutiimiä tästä erittäin tärkeästä lopputuloksesta. Sitten Ekonin eh, ja budjetin yhteiskokous on uudelleen aikataulutettu. Tämä kokous EUn budjettikapasiteetista, jonka oli tarkoitus järjestää 13. marraskuuta järjestetään nyt torstaina 8. joulukuuta ja kokouksen aikataulu julkaistaan pian. Ekon ja Liben yhteiskokous torstaina ensimmäinen joulukuuta kello 8.9. Ähm, kun tämä mietintöluonnos äh, rahanpesun vastaisesta direktiivistä sitä ei pystytty pitämään 29. marraskuuta, niin Ekon ja Liven koordinaattorit päättivät järjestää tämän torstaina kello 8.9. aamulla. Tämä asia, esityslista lähetetään teille pian tässä. Ilmoitusasiat, sitten esityslistan kohta kuusi. Minä täytyy kysyä, että voimmeko hyväksyä pöytäkirjat 26. syyskuuta, 28. syyskuuta ja 10.11. lokakuuta kokouksista. Kiitoksia. Ne on hyväksytty. Ja sitten voimme mennä esityslistan kohtaan seitsemän. RIP-tuotteet. Kuten tiedätte, komissio ehdotti, että soveltamis päivä PRIP-asetuksessa muutettaisiin, parlament, kun parlamentti vastusti tätä, neuvosto jo Koreperin tasolla ilmoitti, ettei se aio vastustaa tai muuttaa komission ehdotusta. Kuten tiedätte, päätöslauselmassa me syyskuulta parlamentti vetosi komission, että se harkitsisi soveltamisen lykkäämistä tekemättä muita muutoksia ykköstasoon, joten me nyt toimimme 51 äh, säännönmukaisesti työjärjestyksessämme. Se tarkoittaa sitä, että nyt esittelijä esittelee oman ehdotuksensa ja me lyhyesti kuulemme myös varjoesittelijöiden näkemyksiä, poliittisten ryhmien näkemyksiä ihan tämän keskustelun valossa me saatamme sitten harkita hyväksyvämme tekstin ilman muutoksia, mutta ensin Pervans Petres esittelijämme teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä hyvin äh, lyhyestä asiasta. Tämä ei tule kestävän kovin kauan aikaa, koska te sanoitte jo lähestulkoon kaiken, mikä tähän menettelyyn liittyy. Äh, kaikki tämä liittyy 14. syyskuuta hyväksyttyyn päätöslauselmaan. Haluaisin vain muistuttaa siellä kappaleesta neljä, sillä tämä on se kappale, johon me viittaamme nyt. Ähm, ja tämä kappale neljä sanoo, että me emme halua avata ensimmäisen tason lainsäädäntöä muutoin kuin tämän asetuksen lykkäämisen osalta ää, nyky, asioiden nykytilassa näiden kuuluisien RTSien kohdalta. Eli toivon, että teksti voidaan hyväksyä nyt ilman tarkistuksia, kuten ilmeisesti Koreperissäkin on tapahtunut, ja neuvoston itsensä pitäisi siis tämä vahvistaa. Ja ensimmäinen joulukuuta minitäysistunnossa tämä pitäisi vahvistaa meidän ja sitten mahdollisimman nopeasti saamme komissiolta uudet ehdotukset, ja voisimme lopultakin saada siis tämän äh, hyvin tärkeän tietoasiakirjan äh, saataville vähittäisinvestoijille. Äh, Kiitoksia. Kiitoksia. EPPstä tällä on herra Baltz. Syömiset kiitokset puheenjohtaja. Voin puhua vielä lyhyemmin kuin kollega Beres. Mekin tulemme tukemaan tätä menettelyä näin, että tässä teidän ehdottamassanne muodossa hyväksymme tämän EPP tulee sitä myös tukemaan niin, että komissio voi sitten mahdollisimman pikaisesti tehdä esityksen. Thank you. Kiitoksia. ECRstä <clears throat> Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Niin, melkein kaikki tässä on jo sanottu, joten olen samaa mieltä sanotusta. Haluaisin vain kysyä yhden kysymyksen komissiolta, jos sallitte. Se koskee delegoituja säädöksiä välintulo toimivaltuuksista. Tämä julkaistiin virallisessa lehdessä jo 29. lokakuuta. Ja kun ajatellaan BRICS-asetuksen päivämääräitä ja sitä lykätään, niin tämä tulee voimaan sen jälkeen, kun on täydennetty lainsäädäntöä interventiovaltuuksien kohdalta. Tämä voisi aiheuttaa juridista oikeudellista epävarmuutta tuottajille. Tässä siirtymävaiheessa haluaisin kysyä, miten komissio aikoo ottaa tämän huomioon, kun lykätään näitä välintulotoimivaltuuksia tämän vuoden joulukuulta ensimmäinen tammikuuta 2018 saakka aikooko komissio antaa ohjeita kansallisille valvojan viranomaisille tai ei jopa, vai kuka tässä ehkä toimii ja millä tavalla? Kiitoksia. Yes. Yeah. Thank you. Of course, this... Kiitoksia. Tietenkin tämä ehdotus, josta me nyt keskustelemme, käsittelee ainoastaan tämän asetuksen voimaanastumista. Meillä on komissio ihan lyhyesti tekin voitte vastata tähän kysymykseen. En näe täällä muita jäseniä, muita ryhmiä. Haluatteko te puheenvuoron, herra Lambert? No, I, I'm Sven Giegel. Minä olen Sven Giegel tänä iltana. Hyvät kollegat, minua huolestutti hiukan se, että tänne tullessani huomasin, että lähestulkoon koko Ekon valiokunta oli tuolla käytävillä. Toivoin, että voisin itsekin jättäytyä pois, mutta koska teitä muutama oli täällä kuitenkin paikalla, velvollisuuden tunto pakotti minut tänne teitä viihdyttämään kertomalla niitä asioita, joita Sven olisi maininnut, jos hän olisi täällä paikalla. Kolme asiaa. Ensinnäkin tuemme komission ehdotusta nopean korjauksen osalta, kunhan se rajoittuu siihen, että tätä lykätään vuodella. Ja kuten tiedätte, me päätöslauselmassa, joka hyväksyttiin täysistunnossa, me olimme sitä mieltä, että tämä ää, alkuperäinen RTS pitäisi hy- hylätä ja jättää teksti tällaiselleen. Me emme näe mitään muita syitä käyttää tätä nopeaa korjausta tapana nyt muuttaa jo sovitusta, sovittua tekstiä. Ja meillähän on ennakkotapauksia. Tässä ajattelen erityisesti Mifidia. Ja lopultakin se syy, miksi me olemme torjuneet myöskin tämän Ähm, RTS on se, että se äh, perustuu tietynlaisiin äh, tuottu analyyseihin kuluttajansuojan näkökulmasta ja mielestämme komissio muuttaa nimenomaan sitä menettelyä, joka puuttuisi asiaan tehokkaasti. Ja me haluamme heitä tämä hyvin tärkeä lainsäädännön osannen saadaan nopeasti äh, päätökseen ja toimeenpantua nopeasti. Mikä hiljaisuus, kiitokset tästä rikkomuttomasta mielenkiinnostanne. Kiitoksia, että te jääneet sinne ulkopuolelle, vaan tulitte tänne. Kiitoksia. Komissio. Thank you. Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja delegoidusta säädöksistä, täytäntöönpanovaltuuksista, ei jopalle, kuten te tiedätte, MEFID kahdessa käsitellään tätä valtu, valtuuskysymystä, mutta se pantiin sinne käytännön syystä. Me olemme tarkastelleet tätä asiaa, mitä tälle täytäntöönpanopäivälle on tapahtunut. Jos nyt ehdotamme, että sitä muutettaisiin, eh, se tason yksi kohdalla ei uudistavat sanoneet, että tasoa kaksi eh, tämä ei voi mitätöidä. Siis se lykkääntyy ihan samalla tavalla kuin ykköstason lainsäädäntökin. Ja edelleen Herra Lambersille kommentti. Juuri tällä hetkellä me tietenkin teemme läheistä yhteistyötä valvontaviranomaisten kanssa, tietysti näissä neljässä asiassa, jotka tulevat esille, mukaan lukien nämä, nämä suoritusskenaariot. Kiitoksia oikein paljon tämän keskustelun valossa. Minä luulen, että voin ehdottaa 51 artikla mukaisesti, että tämä teksti hyväksytään ilman muutoksia. Kuten tiedätte, tämä artikla on, että puheenjohtaja saattaa ehdottaa, että hyväksytään e, ilman muutoksia, ellei kolmasosa valiokuntaa vastusta. Ja tätä ehdotetaan sitten parlamentille 151 kappaleen 2 ja 4 soveltuvat. Kukaan täällä ei vastusta, joten voimme varmaan pitää tätä tekstiä hyväksyttynä ilman muutoksia ja se esitetään sitten täysistunnolle. Joten kiitoksia oikein paljon. Voimme päättää kokouksen ja huomenna meidän kokouksemme alkaa yhdeksältä aamulla. Kokous päättyy.